otwieram posiedzenie komisji rolnictwa. witam państwa bardzo serdecznie. huomenta aloitamme maatalousvaliokunnan kokouksen. Aivan ensiksi meillä on esityslista ja sen hyväksyminen. haluaisin vahvistaa sen, että huominen kokouksemme on perotettu huomenna torstaina 4. joulukuuta. Sieltä on vedetty neljä kohtaa pois. Kohta 12. Keskustelu Italian senaatin ja huoneen edustajan kanssa. Tämä on peruntunut. Ja tämä johtuu siitä, että italialaisen vieraamme joutuvat toiseen valiokuntaan ja siksi olemme tämän joutuneet peruuttamaan ja kohdat 13 ja 14 liittyvät kloonaukseen ja lainsäädäntöehdotuksiin. Ja koska puheenjohtajakokous on tehnyt päätöksen, joka koskee yhteisiä valiokuntia yhdessä, siis Envi-valiokunnan kanssa tehtävää työtä, niin tässä pitäisi soveltaa artiklaa 55. Ja näin pääsemme kohtaan kaksi. Kyseessä on pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta, joka pidettiin 6. ja 7. lokakuuta. Ja tavanomaiseen tapaan, jos kenellä, kenelläkään ei ole mitään sanottavaa tähän pöytäkirjaan, niin voimme katsoa, että pöytäkirja on hyväksytty. tämänpäiväinen kokous. Sitä voidaan seurata verkosta. Meillä on tulkaus 19 kielelle, paitsi eh, Latvian, Liettuan ja Slovakian ja Maltan kielelle. Näin pääsimme kohtaan neljä. Yksipuolisten etuuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle. Tässä on valmistelijana edustaja Rebeka. Ja näin pääsemmekin äänestykseen. Ja tämän äänestyksen tulokset toimitetaan sitten INTA-valiokunnalle, jossa äänestetään mietinnöstä ensi viikolla. Ja seuraavaksi antaisin puheenvuoron edustaja Rebekalle, jos hän haluaa sen käyttää, ja hän voisi ehkä puhua tästä äänestyksestä. Ei, ette halua, hyvä. Kiitos oikein paljon. Edustaja Ferro. Avec mon collègue Philippe Breton, nous avons déposé un olen yhdessä kollegani Filip Tuzonin kanssa esittänyt muutosehdotuksen ja haluaisin esitellä tämän tarkistuksen niin, että kaikki sen ymmärtäisivät. Me halusimme vain muistuttaa siitä, että euh, Venäjän pakotteita koskevat äh, seikat olivat äh, ehdottoman riittämättömiä ja haluaisimme nyt rohkaista Moldaviasta tuontia ja alentaa tulleja, äh, jotta eurooppalaisten maanviljelijöiden tilanne ei pahenisi. Eli haluamme tukea heitä tällä. Kiitos. Kiitos. Tämän puheenvuoron jälkeen pääsimmekin äänestykseen. äänestämme parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksista, jolla muutetaan neuvoston ehdotusta ja se tuo yksipuolisia tuli etuuksia Moldovan tasavallalle. Ja edustaja Bonanno, te olette puheenvuoron. Sì, mi scusi, non, non, non mi ero fatto vedere prima. Anteeksi, anteeksi, etten puhunut aiemmin, mutta olen hyvin paljon samaa mieltä kollegani herra Ferrandin kanssa tästä äänestyksestä, jota lähdemme käymään. Eurooppa on nyt jo ongelmissa Venäjän vuoksi. Se on erittäin typerää mielestäni. Viime kädessä Euroopan maataloustuottajat joutuvat tästä laskun maksamaan. Herra Putinista huolimatta Euroopan komissio on nyt tehnyt päätöksiä, joissa on riskejä. Tämä ei ole mikään kovin hyvä ajatus. Tämä... En. On sera jamais sorti de l'auberge si tout le monde explique les amendements. Il faut arrêter, Monsieur le Président, passons au vote. Kaikki täällä nyt rupeavat selittämään omia tarkistuksiaan, niin me pääse ikinä äänestysvaiheeseen. Ma chi è che parla?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 Saanko sanoa loppuun, mitä olin sanomassa? Se jo parlo, e uno mi interrompe, le giocato... E eh? Minä annoin teille puheenvuoron siksi, että luulin, että kyseessä on työjärjestyspuheenvuoro. Nyt emme aloita keskustelua tästä asiasta. Luulin, että haluaisitte puhua muotoseikasta, mutta me emme nyt lähde tätä asiaa käsittelemään ja näin pääsemme äänestykseen. Tarkistusten äänestykset. Kiitos näistä selventävistä puheenvuoroista. Ja säännöt varmasti kaikki tuntevat. Minä haluan olla huomavainen ja kun ihminen pyytää puheenvuoroa, annan hänelle puheenvuoro, mutta nyt tarkoitus ei ole kuitenkaan aloittaa tätä keskustelua uudelleen. Tämä asia on jo esitelty, kaikkia ei tarvitse enää toistaa ja nyt jos sopii, niin äänestämme ensiksi tarkistus 1. Scusi. Posso? Val-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 koska hygienisestä ja terveydellisestä näkökulmasta nämä kuulokkeet ovat ihan likaiset. Sitten täällä on vielä toinenkin typeryys. Me äänestämme nyt, milloin tämä äijä aikoo oikein sulkea suunsa. Stress, stress Ottakaa nyt yksi rauhoittava, niin kaikki menee eteenpäin. E, no nyt ei kannata näin stressaantua pyytäisin kaikkia nyt puhumaan kohteliasti ja näin äänestämme tarkastuksen yksi puolesta. Kädet ylös vastaan. Kiitos ja Hylätty. Ja seuraavaksi pääsemme tarkistukseen kaksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan hylätty. Neljä Tarkistus 5 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Hylätty. Ja näin äänestämme koko lausuntoehdotuksesta sähköinen koneäänestys. Jos jollain ei ole äänestyskorttia mukanaan, ilmoittakaa siitä minulle. Toivottavasti teillä on nyt siis äänestyskortti valmiina. Näin äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Głosowanie elektroniczne. Głosowanie trwa. Rozumiem, że mogę zamknąć głosowanie. Koneäänestys. Kaikki ovat ilmeisesti jo äänestäneet. Bardzo prosił koordynator Moskordy o... Meillä on yksi ääni liikaa. EPPltä ja myös sosiaalidemokraatit on yksi ääni liikaa. Eli voitaisiinko tähän saada nyt pientä korjausta? Hyvä, kiitos. Kolmekymmentäviisi puolesta, viisi vastaan, kaksi tyhjää. Kiitos. Ja nyt pyytäisin, että tästä alkaen nyt toimisitte korrektisti niin kuin ennenkin. Tässä valiokunnassa on aina tehty näin. Tuollaiset karkeat sanat eivät kuulu tämän tyyppisen kokouksen, mitä aikaisemmin kuulimme. Nyt pääsemme kohtaan viisi. Kyseessä on julkinen kuulemistilaisuus ja aiheena luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnät. Minulle on kunnia voida aloittaa nyt tämä kuulemistilaisuus, joka koskee luomutuotantoa ja luomutuotteiden merkintää. Tämä liittyy siihen, että valmistelimme lainsäädäntöpakettia, jossa esittelijänä on edustaja Hoisling. Ja nyt minuutti aikaa, jotta kaikki voivat istuutua. Jotkut vielä seisovat. Poselskich. Bardzo prosił o pomoc. Okay. Ehkä voitte istutua sinne vapaille paikoille. Ja pyytäisin, että sihteeristö nyt auttaisi kaikkia löytämään jonkun istumapaikan. Aivan ensiksi haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi Rova Pietikäisen. Hän on Envi-valiokunnan valmistelija myös edustaja Maisin. Hän on valmistelija, eh, tämän mietinnön esittelijä alueiden komiteassa. Te olette jo saaneet listaan. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki puhujat ja esittelen heidät siinä vaiheessa, kun kukin puhuu. Tervetuloa siis kaikki tänne. Ja nyt haluaisin puhua myös esittelyistämme. Meillä on edustaja Hoisling ja Envi valiokunnasta myös edustaja ja kuten sanoin, edustaja Mais alueiden komiteasta. Herra saa olkaa hyvä. Äh, niin puheenjohtaja, kiitokset puheenvuorosta näin etukäteen ja kiitokset myös intressistä tähän kuulemistilaisuuteen näette, että täällä ovat paikat täynnä. Kyseessähän on sellainen esitys, jonka komissio on aikeissa uudistaa, uudistaa täysin luomuasetuksen ja siitä on seurannut melkoinen keskustelu. Ja me parlamentin puolelta joudumme muuttamaan sitä joiltakin osin todella paljon ja viemään sitä käytännöllisempään suuntaan. Mainitsin joitakin kritiikin kohtia, joista keskustellaan julkisesti voimakkaasti. Esimerkiksi, että luomutuotantoon tulisi raja-arvo, nulla raja-arvo. Sehän on sellainen asia, että koska luomutuotanto tapahtuu kaupallisen tuotannon ympäröimänä, tämä on aika moinen ongelma. Voidaanko epäpuhtauksille antaa todella nolla-arvo? Pitääkö luomutuotannosta tehdä vielä parempaa kuin mitä se nyt on, eli tuon raja-arvon osalta suuri kysymysmerkki. Me käymme keskustelua myös siitä, että jotkin seikat tässä asetuksessa on määriteltävä tarkemmin. Me olemme esittäneet tämän kysymyksen myös teille, jotka nyt meille vastaatte, eli tämä alue, alueellinen maatalousyritysten rehun tarjonta, mitä tämä tarkalleen on meillä parlamentissa tulee joitakin ongelmia siitä, että on kyseessä melkoinen kasa delegoituja säädöksiä ja viime kädessä nämä ovat hiukan ongelmallisia. En nyt yleisesti ottaen vastusta delegoituja säädöksiä, mutta tästä tulee siinä mielessä hankalaa, että komissio jättää aika paljon pelivaraa voidakseen vapaasti määritellä, miten asia hoidetaan ja siitä seuraa enemmänkin epävarmuutta kuin oikeusvarmuutta. Valvonta on tietysti oleellinen kohta. Valvontahan on määrä siirtää DG Agrista. Minä ja monet muutkin suhtautuvat tähän varsin suurella huolella, koska valvonta on oleellinen osa luomuasetusta. Ja meidän on tietysti sitä parannettava, siitä olemme kaikki samaa mieltä, mutta sen siirtäminen johonkin muualle olisi mielestäni täysin väärä toimenpide. Lisäksi on kyse vaatimuksista, Meillähän on monilla Euroopan puolilla luomutuotannossa melkoista taantumaa, Ja siksi onko siirtymisessä ja toisenlaiseen tuotantoon siirtymisessä ryhdyttävä nyt melkoisiin toimiin. Tässä on myös melkoinen kysymerkki tämä. Liittyy pitkälti myös siihen, että me haluaisimme helpottaa siirtymistä tavanomaisesta luomutuotantoon, emmekä hankaloittaa sitä. Eli tässä mielessä asetuksesta on paljonkin tarvetta keskustella ja uskon, että me parlamentissa olemme nyt vuorossa Neuvostokin keskustelee, mutta nyt on meidän vuoromme puuttua tähän asetukseen, tehdä siitä sellainen, että se ottaa huomioon alan vaatimukset, kuluttajien vaatimukset ja uskon, että tämän päivän kuuleminen tuo monelta osin selkeyttä siihen, mitä tietä lähdemme kulkemaan, jotta mahdollisimman nopeasti saamme aikaan selvyyttä myös tällä hyvin tärkeällä maatalouden alalla. Kiitoksia. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście. Kiitos. Kyseessä on hanke, johon suuntautuu paljon kiinnostusta ja siksi nämä teidän ajatuksenne olivat todella tärkeitä. Seuraavaksi antaisin puheenvuoron Envi-valikunnan edustajalle, edustaja Pietikäiselle. Oletteko paikalla? Olkaa hyvä. Tervetuloa. Witam panie poseł bardzo serdecznie i proszę o zabranie głosu. Thank you very much and uh, thank you. Kiitoksia oikein paljon ja kiitos, että järjestitte tämän kuulemisen yhdessä. Odotan hyvin innolla läheistä yhteistyötä valiokunnan kanssa. Me kaikki tiedämme, että luomumarkkinat Euroopassa kasvavat nopeasti ja se on oikein hyvä asia. Se voi tuoda aika paljon lisätuloja juuri näille maataloustuottajille, jotka ovat kääntymässä luomutuotantoon, siirtymävaiheessa luomutuotantoon ja se voi myös tulevaisuudessa edistää ruoka- ja maataloustuotteiden vientiä eurooppalaisten tuotteiden nimenomaan. Kuluttajien kasvava kysyntä ja kiinnostus hyvää, laadukasta ruokaa kohtaan, jonka alkuperän he tiedät, tietävät ja luomutuotantoa kohtaan. Ja jotta voimme onnistua tästä, meidän täytyy varmistua siitä, että luomuruuan laatu on korkea. Minulle yksi tärkeimmistä aspekteista on se, miten nämä syvemmät aspektit hoidetaan. Euroopassa on paljon tuottajia, jotka tekevät parhaansa ja meidän ei pitäisi ylikuormittaa heitä tarkastuksilla ja yksityiskohtaisella kontrollilla, e, joka on liiallista. Siksi mielestäni ehdotus on hyvä, mutta itse asiassa meidän pitäisi nimenomaan kiristää kontrollia kolmansista maista tulevien tuontituotteiden kanssa. Te kaikki muistatte hevoslihaskandaalin. Jos meille tulee isompia petosskandaaleja, niin se tulee pitkäksi aikaa vahingoittamaan ruoan tuotantoa. Ymmärrän hyvin, että me voi tehdä kaikkia muutoksia heti paikalla tähän asetukseen, mutta toivon, että seuraavien askelten kohdalla pääsemme yhteiseen poliittiseen kantaan. Meidän pitäisi kehittää sisäisiä tarkastuksia luomutuotteille, luomutuotannolle. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että näin voisimme vaatia voimakkaampaa valvontaa niistä, niiltä alueilta tuleville tuotteille, jotka tulevat meidän alueemme EUn ulkopuolelta ja joiden laadusta emme voi olla niin sataprosenttisen varmoja. Eli juuri näitä pitäisi tarkistaa ja sanktioida sitten tätä kolmatta osapuolta, joka siellä hoitaa ö, tarkastuksia. Tämä tavallaan vie ajatusta pois ö, tästä ö, tileistä, ö, koska sitten jos on ulkoista, ulkoisia tarkistuksia ja niistä vastaavia yrityksiä, joita pidetään vastuullisina ja luotettavina. Ja niinpä ö, meillä syntyy järjestelmä, jota meidän pitäisi kehitellä pitemmällä tähtäimellä, jotta saamme annettua poliittisen signaalin. Jotkut muita, muita seikkoja, jotka haluan tuoda tässä esille, ovat seuraavanlaisia. Meillä on tällaisia pienempiä ja yksityiskohtaisempia osa-alueita, joista pitäisi parlamentissa keskustella. Yksi on se, pitääkö koko tilan olla luomutila kaikissa tapauksissa vai luommeko järjestelmän, jossa osa maatilasta voi olla luomutuotannon piirissä ja ö, osa ei, ja täten voisimme helpottaa siirtymää luomutuotantoon. Tämä ei ole kovin yksinkertaista, joten tästä pitäisi vielä puhua ja tätä pitäisi yksityiskohtaisemmin tarkastella. Sitten siemenet ja reproduktiivinen materiaali. Ö, jos me katsomme niiden kasvavia markkinoita ja haluamme taata alkuperien monimuotoisuuden, niin sitten meidän pitäisi pystyä käyttämään siemeniä ja reproduktiivista materiaalia, joka tulee luomutuotannon ulkopuolelta, mutta totta kai luomuun pitää tässä asiassa siirtyä niin nopeasti kuin mahdollista. Sitten meidän pitäisi vielä tarkastella sitä, miten käsittelemme kasvihuonetuotantoa, minkä regulaation piiriin tai asetuksen piiriin se voitaisiin saada ja toivoisin, että voisimme tätä yhdessä katsoa, jotakin aspekteja voidaan parantaa ja saada paremmat tulokset erityisesti eläinten hyvinvoinnin suhteen. Kysehän ei ole vain tuotannon kemiallisesta koostumuksesta, vaan myös siitä, miten koko tuotantoketju järjestetään. Sitten täällä on vielä aika paljon tällaisia pienempiä yksityiskohtia, joista meidän pitäisi, joita pitäisi selventää ja määritellä, mutta en ehkä nyt mene yksityiskohtiin niissä. Haluaisin vain yhtyä edelliseen puhujaan delegoitujen säädösten suhteen. Toivoisin, että voisimme yhdessä katsoa niitäkin ja miettiä, olemmeko menneet tässä asiassa ja näiden asioiden suhteen vähän liian pitkälle. Kiitoksia, odotan innolla kommenttejanne ja odotan myös innolla hyvää yhteistyötä tulevaisuudessa. Kiitos. Bardzo dziękuję. Proszę o krótkie zabranie. Kiitos. Ja nyt käännyn Rovamaisin puoleen. Hän on alueiden komitean esittelijä. Annan hänelle lyhyesti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Voorzitter, dank u wel puheenjohtaja. Kiitokset arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Sydämelliset kiitokset tästä mahdollisuudesta tulla tänne osallistumaan tämän tärkeän aiheen käsittelyn. Olen itse alueiden komiteassa edustajana ja tämän aiheen esittelijä. Meillä on huomenna tästä äänestys ja istun täällä. Me siis huomenna saamme selville, mitkä kohdat alueiden komitean näkökulmasta ovat tärkeitä ja oleellisia. Ja voin sanoa teille, että ei voida kyllin korostaa sitä, miten tärkeää tämä on, koska tämä vaikuttaa suoraan meidän eri alueisiimme. Alueiden komitea on kyllä komission asettamien tavoitteiden takana, mutta me esitämme kriittisiä huomautuksia näiden toteuttamisesta ja haluaisin hyvin nopeasti mainita näistä seitsemän. Ensinnäkin tämä rinnakkainen maatalous. Komissio sanoo, että halutaan lopettaa tällainen rinnakkaismaatalous. On alueita, joilla 40 prosenttia on sekatiloja. tiloja. Suuri ongelma näillä alueilla on se, että on mahdotonta enää jatkaa luomutuotantoa ja tätä ei tietenkään haluta. Toiseksi komissio haluaa, että saadaan 100 prosenttia biologista lähtömateriaalia vuonna 2020. Me sanomme, että tämä on aivan liian pian. Pitäisi vaiheittaa tämä, mennä realistisella aikataululla. Kolmannekseen alueiden komitea ei myöskään kannata sitä, että on erilliset tiukat säännöt luomu ruokintaprosessia tai eri laatujärjestelmä. Eli toisin sanottuna ruoka on joko turvallista tai ei, ja jotkut variaatiot tässä välissä aiheuttavat kuluttajissa hämmennystä, sitä me emme halua. Sitten neljäntenä kohtana komissio haluaa, että on jonkinlainen tulosvelvoite jäämien osalta, mutta meistä tämä on käytännössä hyvin epäkäytännöllinen ja itse asiassa miten myös faktisesti tämä olisi toteutettavissa, koska luomutuottaja ei elä vakuumissa. Ei hänelle voida yksipuolisesti alueiden komitean mielestä antaa vastuuta sosiaalisesti, biologisesti ja muutenkin. Ja sitten kohta viisi puheenjohtaja pienet tuottajat. Komissio sanoo, että meidän pitää helpottaa pienten tuottajien hallinnollista taakkaa. Olemme siitä samaa mieltä, mutta tässä käytetään sellaista pienen tuottajan määritelmää, että että lähdetään viiden hehtaarin maa-alasta. Ja viiden hehtaarin tuottaja on jo Hollannissa tai Espanjassa suuri tuottaja. Ja Ranskassa puolestaan viiden hehtaarin tuottaja on pieni tuottaja. Siksi me pyydämme, että tässäkin asiassa otetaan tarkemmin huomioon alueelliset määritelmät ja alueelliset erot. Esimerkiksi tarkastellaan paremmin myyntiä, koska siihen on olemassa selvemmät kriteerit. Ja sitten kuudes kohta myös muiden edellisten puhujien kanssa samaa mieltä, eli kauppa kolmansien maiden kanssa. Meistä on tärkeää, että kauppaneuvottelut pysyvät läpinäkyvinä eikä synny minkäänlaista eroa samojen tuotteiden ja niiden yhtäläisen arvioinnin osalta, että laadun on voitava olla sama. Kuluttajan pitää voida lähteä siitä, että yksi tuote, tulipa se mistä tahansa, on arvioitu samoin kriteerin. Seitsemän hyvin tärkeä seikka alueista kuultuna on se, että valvonta nykyisellään on sellainen, että on vuosittainen valvonta eikä riskianalyysiä ja kaikenlaisia vaaroja muista valvonnoista, sanotaanko nyt näin. Puheenjohtaja, alueiden komiteana emme voi listata kovin monia kohtia, mutta joitakin sentään. Mainitsin nyt seitsemän niistä lyhyesti ja toivon, että käytte meidän kanssamme keskustelua ja jatkatte keskustelua kaikista näistä muista kohdista, joista kuluneina vuosina on keskusteltu. Toivotan teille viisautta, jos tämä asetus menee läpi sellaisena kuin nyt on esitetty. Joidenkin tuotteiden osuus laskee, me emme halua sitä markkinoilla, joilla markkinoilla kysyntä kasvaa niin, että tuotteita joudutaan enemmän tuomaan Euroopan unionin ulkopuolelta. Antakaa näille markkinoille mahdollisuus. Huolehditaan siitä, että voimme myös alueellisesti täyttää oman roolimme. Kiitokset huomiosta. Bardzo dziękujemy za, za wystąpienie. Bardzo sobie Kiitos oikein paljon tästä puheenvuorosta. Mitä tulee alueiden komitean asiakirjan. Se on todella tärkeä, kun tällaisia tuotteita kehitetään. Ja kuten sanoin, seuraavaksi annamme puheenvuoron asiantuntijoille. Asiantuntijoiden jälkeen voidaan esittää kysymyksiä ja kuulla vastauksia. Ensiksi annan puheenvuoron Felix Prince zu Löwensteinille – Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat edustajat, olen hyvin kiitollinen mahdollisuudesta puhua täällä ja selventää teille Saksan luomusektorin kantoja ja sitä kautta myös Euroopan luomusektorin käsityksiä. Esititte minulle seitsemän kysymystä ja yritän nyt niihin vastata. Ja ensimmäinen on perustavanlaatuinen kysymys. Meidän täytyy sanoa, että tämä asetus asettaa kysymyksen siitä, onko luomuviljely nyt todella vaihtoehto koko maataloustuotannolle tai tuleeko siitä sellainen vai pysyykö se pienenä segmenttinä, jossa tällaiset luomuorientoituneet henkilöt pysyvät keskenään. Me kannatamme tässä selkeää kantaa, koska perinteisen maatalouden ö, dramaattiset vaikutukset erityisesti biodiversiteettiin, ekosysteemien toimivuuteen ja valtameriin, kuten myös ilmastonmuutokseen, ovat hyvin suuria. Me tarvitsemme luovutuotantoa koko maataloustuotannolle. Ja hyvin monet tutkimukset myös osoittavat, että tämä on mahdollinen tuo. Tällä hetkellä kysyntä myös nousee valtalaisesti, eli me emme käytä kaikkea mahdollista potentiaalia tätä muutosta varten. Siksi asetuksen täytyy palvella luomuviljelyn laajentamista, eikä sitä, että se rajataan johonkin pieneen osa alueeseen. Toinen kysymys koskee sekatiloja. Totta kai luomuviljelyn ö, uskottavuuden ja kontrolloitavuuden takia olisi meidän intressissämme, ettemme sallisi tällaisia sekatiloja, mutta täytyy kuitenkin olla mahdollista asteittaisesti siirtyä luomutuotantoon ja meidän täytyy ajatella myös esimerkiksi tutkimusinstituutteja, mutta me ymmärrämme myös monissa Euroopan maissa olevia varauksia siihen, että seka tilojen kielto siellä asettaa suuria vaatimuksia luomutiloille. Kolmas kysymys joka koskee saastuttaja maksaa periaatetta. Luomutuote syntyy siten, että tuottaja pitää kiinni säännöistä, jotka koskevat koko hänen tuotantoaan. Tuomutuotannon perustana on aina ollut prosessiorientaatio ja näin täytyy olla jatkossakin. Komission ehdotus siitä, että tuottajat tehtäisiin vastuullisiksi asioista, joihin he eivät voi vaikuttaa, on epäreilua. Minä voin myös käytännöllisesti perustella sen, että me hylkäämme raja-arvot. Me esimerkiksi viljelemme yrttejä, joissa on eteerisiä öljyjä, siis sellaisia aineita, jotka voivat, joihin liukenee rasvaan liukenevia asioita. Ja siksi jopa hyvinkin kaukaa voi tulla äh, sellaisia aineita ja joskus tapahtuu, että 0,01 milligrammaa per kilo raja-arvoa ei voida täyttää. Hyvin harvoin tällaista tapahtuu, mutta joskus tapahtuu, mutta vaikka yleensäkin pääsemme tähän raja-arvoon ja tutkimukset osoittavat, että luomutuotteissa on paljon pienempiä jäämiä. Mutta jos minulla on esimerkiksi tuottaja, joka haluaa tuottaa piparminttuteetä ja viljelee siis minttua, piparminttua. Ja nyt hänen täytyy siis olla valmis siihen, että tämä piparminttu pussi, sitten tutkitaan ja onko siellä 0,01 milligrammaa tai yli. Ja sitten tietenkään tämä ö, ähm, henkilö ei voi enää ottaa vastaan minulta tuotteita, ö, äh, jos ö, äh, on käynyt ilmi, että hänen tuotteessaan on korkeampia pitoisuuksia. Eli minä en voi enää saada silloin tuotteitani tälle edelleen myyjälle ja silloin minun täytyy lopettaa tuotanto ja äh, sitten äh, ihmisillä, tuottaja ei itse ole kuitenkaan voinut vaikuttaa siihen, mutta jotkut kuvittelevat, että me voisimme käyttää tätä ikään kuin vipuna tätä keskustelua saadaksemme kuluttajaperiaatteen läpi. Sanotaan, että sitten jos on saastuneita tuotteita, niin sitten voi ainakin naapurit haastaa oikeuteen, vaikkei voikaan ö, toimittaa tuotteita eteenpäin onpas kiva, että voisitte sitten sanoa asiakkaille, että minä saan nyt naapurit oikeuteen ja saan sieltä rahaa, mutta sinä et nyt saa minun tuotteitani. Mutta miten sitä paitsi tuottajat saadaan ö, siirtymään luomutuotantoon, jos ö, ihmisille annetaan heti käteen tällainen ase omia naapureitaan vastaan, joiden kanssa he haluavat illalla juoda pupissa tuopillisen kaljaa. Tätä ongelmaa ei ratkaista siellä, missä tuottajat ovat. Se pitää ratkaista siellä, missä näitä päästöjä syntyy, eikä siellä, missä tuottajat haluavat tuottaa puhteita tuotteita. Ja totta kai tämän kontrollin täytyy edelleen olla instrumentti, jolla voidaan tutkia pistokokein, missä jäämiä on, ja sitten esitetään lisäkysymyksiä ja tutkitaan asia. Sitten tähän kokonaisongelmaan on hyvä, että luomuviljelyllä on paljon tiiviimpi kontrolliverkosto kuin perinteisellä viljelyllä. On myös myönteistä, että tarkastellaan sitä riskiä, mikä näissä kontrolleissa tulee jos riskiä ei laisinkaan ole, kuten, kuten vähittäiskaupassa, jossa siis kaikki tuotteet on jo kontrolloitu ja silloin tehdään enää pistokokeita. Ja vielä yksi seikka, jos bioluomukontrollia halutaan kehittää eteenpäin, niin silloin on aivan järjetöntä viedä se yleiseen maa, yleisen ma, maataloustuotteiden kontrollin piiriin, jossa nämä tutkijat eivät ymmärrä luomusta mitään. Tämä pitää olla asiantuntijoiden asia. Mitä tulee sitten kolmansien maiden tarkastuksiin, niin totta kai meidän pitää huolehtia siitä, että tuotteet, jotka kolmansista maista meille tulevat, vastaavat meidän mielikuviamme luomusta. Täytyy kuitenkin myös muistaa, että usein olosuhteet näissä tuottajamaissa ovat hyvin erilaiset kuin meillä. Ja ennen kaikkea komission täytyy antaa keinot myös valvoa kolmansien maiden ö, tarkastuksia ja kontrollijärjestelmiä. Sitten siemenet. Ö, meidän kokemuksemme kansainvälisestä siemenpankista Saksassa ovat erittäin myönteisiä. Ne ovat myötävaikuttaneet avoimuuteen ja tässä meillä on hyvin suurta menestystä, josta voimme raportoida ja viime vuosina luomu siementen tuotanto on jatkuvasti kasvanut. Ja mitä sitten tulee rehuun, niin meillä on jotain sellaista rehua, joka tulee perinteisen tuotannon piiristä, mutta tämä on hyvin rajattua. Ja niukkuus ja siitä seuraava korkea hinta aiheuttavat sen, että jokaiselle tuottajalle on kiinnostavaa itse tuottaa näitä luomurehuja. Itsekin viljelen luomusoijaa rehuksia. Minulla on tästä omakin kokemus. Minä haluan puhua voimakkaasti sen puolesta, että me hyvin tarkkaavaisesti huolehdimme siitä, että luomu valkuaisen tuotanto taataan ja siten valkuaispitoinen luomurehu. Ja tähän tarvitaan EU tutkimusohjelmia. Sitten delegoidut säädökset olivat viimeinen kysymys. Mielestäni ratkaisevaa on, että nämä kaikkein tärkeimmät seikat ovat säädöksissä jo ekoluomu karjan taloudessa täytyy maataloustuottajien tietää tarkalleen, mitä heiltä vaaditaan, jotta se on luomua. Ja meidän täytyy myös eri yritysten äh, ja komission ja valvonta pisteiden välinen yhteistyö. Meidän täytyy tietää ja tuottajien täytyy tietää, miten tämä valvontajärjestelmä kokonaisuudessaan toimii. Näitä ei... Eh, sitten on tietysti myös sääntöjä, jotka täytyy hyvinkin lyhytjänteisesti sopeuttaa uusimpiin tutkimustuloksiin, mutta joka kerta täytyy myös tutkia onko sovellusala se oikea. Komissiolla on paljon delegoituja säädöksiä, jotka niinpä kaikki valtuutukset täytyy tarkastella ja ne täytyy rajoittaa vain tarpeellisiin tapauksiin. Tämä keskustelu tästä uudesta asetusta osoittaa, mitä pidempään se kestää sen selvemmin, se osoittaa, että parantaminen ja kehittäminen on tarpeellista. Että se oikeuskehys, joka meillä tällä hetkellä on luomumaataloudesta, siitä voidaan lähteä kehittämään tätä edelleen erittäin hyvin. Jos me jatkamme tätä työtä, me saamme aikaan paljon vähemmän oikeuden rikkomuksia ja ongelmia ja poistamme ongelmia, jotka tällä hetkellä estävät monia tuottajia siirtymästä luomuun. Ja meillä tulee olemaan paljon vähemmän ongelmia soveltamisesta eri maihin kuin jos luomme kokonaan uuden järjestelmän. Me pyydämme, että parlamentti ottaisi meidän rakentavan yhteistyömme todesta ja meidän yhteisen päämäärämme on oltava se, että luomumaatalouden, luomutuotteiden kaupan, että siitä tulee malli todella kestävälle maataloudelle. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Ja seuraavaksi antaisin puheenvuoron toiselle asiantuntijallemme, Ja haluaisin myös tietää, kuka haluaa käyttää puheenvuoron ja esittää kysymyksiä ensimmäisen osion jälkeen. Näin voidaan miettiä sitä, miten paljon aikaa meillä on kuhunkin osaan. Kertoisin myös, että toisessa osiossa puhuvat ensiksi ne, jotka eivät. Ensimmäisellä kierroksella sitten kysymyksiä. Tämä riippuu nyt vähän siitä, kuinka paljon aikaa meillä on käytössä. Eli pyytäisin huomioimaan tämän seikan. Ja seuraava puhuja on Jyrn Sanders. Hän on tutkija maaseutualueiden liittovaltiotason tutkimuslaitoksesta, joka kattaa myös kalatalouden. Olkaa hyvä. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, minäkin haluan kiittää sydämellisesti siitä, että voin puhua täällä tänään ja esittää joitakin huomautuksia tieteellisen politiikan neuvonantajan näkökulmasta. Tiedättekin ehkä, että yhdessä kollegojen kanssa olen arvioinut tämän tämänhetkisen luomuasetuksen. Kyseessä on tällainen jälkikäteinen arviointi ja siinä keskityttiin siihen, missä määrin tämänhetkiset säännöt ovat tehokkaita sen asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Uudistamisessa katsotaan tulevaisuuteen ja intressinä ja tavoitteena on se, että luodaan puiteehdot, jotka voivat seuraavien 10-15 vuoden aikana antaa luomutuottajille kasvuperspektiivin. Mielestäni on hyvin tärkeää, että keskustelussa muistetaan aina taka-alalla tämä pitkän aikavälin tavoite. Samaan aikaan on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että EU-luomuasetus on tietysti vain yksi väline, jolla luomumaataloutta voidaan Euroopassa edistää. Tärkeää on luonnollisesti myös esimerkiksi tuki, tutkimus, viestintävälineet ja niin edelleen edelleen ja niin edelleen. Mielestäni, jos nyt lähdetään tuosta tavoitteesta, eli jos halutaan edistää luomutuotantoa Euroopassa, minun mielestäni on hyvin tärkeää, että myös nämä muut toimenpiteet otetaan huomioon. Ja uskon, että meidän analyysimme pohjalta voin todeta, että todellakin e, johdonmukainen tukipolitiikka voi vaikuttaa luomumaatalouteen niin, että se todella, kun se sitä kunnioittaa, niin tukipolitiikka voi olla merkittävämpää tämän alan jatkokehityksen kannalta kuin luomuasetuksen uudistaminen. Tässä yhteydessä on hyvin tärkeää ottaa huomioon myös se, että kun luomu tuotantoa on määrä edistää. Tarvitaan yhteisiä ponnisteluja. Yhteisiä ponnisteluja, joissa ovat mukana kaikki toimijat, jotka toimivat Euroopan tasolla, yksittäisten jäsenvaltioiden ja yksittäisten alueiden tasolla. Tietyllä tapaa on ymmärrettävissä, että Euroopan toimielimet keskittyvät ennen kaikkea käsittelemään Eurooppa-oikeuden kysymyksiä jäsenvaltiot puolestaan kansallisen tason asioita, mutta haluaisin kuitenkin kysyä, onko tämä aina tavoitteen mukaista. Kun on kyse siitä, että luomutuotantoa halutaan edistää, niin minä kaipaan suoraan sanottuna strategisia puitteita tälle eh, kehitykselle ja mielestäni tällaiset strategiset puitteet mahdollistaisivat sen, että toisaalta erilaiset politiikan aloitteet ja elementit, jotka vaikuttavat toisiinsa, voi voitaisiin yhdistää. Esimerkiksi kun on kyse oikeudellisten puitteiden muutosten tekemisestä ja näitä koskevista aloitteista. Silloin voitaisiin saada lisää tutkimustietoa ja muuta niin, että tämä kaikki voisi olla mukana vastaavassa tutkimuksen puiteohjelmassa. Lisäksi tällaiset puitteet mahdollistaisivat sen, että käytäisiin yhteistä keskustelua niiden toimijoiden kanssa, jotka ovat vastuussa luomutuotannon kehittämisestä. Käytäisiin keskustelua siitä, mitkä oikeastaan ovat yhteiset periaatteet, joilla luomutuotantoa Euroopassa voidaan edistää, tai minkälainen arvo ja mikä tavoitteellisuus luomutuotannolla on Euroopan yksittäisissä jäsenvaltioissa ja yksittäisillä alueilla. Ja tätä kautta kävisi vähän enemmän selville, mitä me oikein tarkoitamme laajentamisella, kehittämisellä ja kasvulla. Sen jälkeen, kun komissio on nyt maaliskuussa julkaissut tämän luonnoksensa, se on saanut osakseen paljon kritiikkiä. Saksan näkökulmasta esillä oli lähinnä kolme eri aspektia. Ensinnäkin tuo delegoitujen säädösten lukumäärä, se on oikeastaan tällainen pimeä laatikko, ei tiedetä mitä oikein on tulossa. Toisekseen nämä poikkeusluvat, jotka ovat päättymässä. Ja kolmannekseen vielä nämä luomuspesifit raja-arvot. Ja voin puuttua näihin vielä hiukan lähemmin. Luomutuotannon periaatteena on se, että ulkoisia vaikutteita pyritään vähentämään tai käyttämään mahdollisimman vähän. Ja jos ne ovat todella tarpeen, on kyseessä oltava luomu tuotettu ulkopuolelta tuleva vaikute tai väline. Tämä on luomutuotannon perusperiaate. Kysymys, joka on tärkeä, on se, tyydymmekö siihen, että noudatamme tätä periaatetta vai sanommeko, että ei, tätä on todella seurattava periaatteena silloinkin, kun se sattuu. Ja jos valitsemme jälkimmäisen vaihtoehdon, joudumme toteamaan, että olemassa olevat juridiset puitehdot ovat aivan liian heikot, liian yleisesti muotoilut. Me olemme todenneet, että poikkeusjärjestelyt ovat muodostuneet joillakin alueilla ihan säännönmukaisiksi esimerkiksi vuosien 2007 ja 2011 välillä meidän analyysimme mukaan yhdistyneessä kuningaskunnassa on nähty siemenviljassa 120 prosentin kasvu ähm, poikkeusluvissa ja esimerkiksi Alankomaissa 217 prosentin kasvua toisaalla samaan aikaan, kun ala on kasvanut vain 9 prosenttia. Niille toimijoille, jotka mielellään tarjoavat siemenviljaa, kyseessä ovat heikot puiteehdot eikä minkäänlainen kannustin lähteä toimimaan tällä alalla. Samaan aikaan on kuitenkin otettava huomioon, että luonnollisesti Eurooppa on hyvin moninainen ja myös esimerkiksi siemenviljan saatavuus. Ja siksi onkin ilmeistä, että jollakin yhtenäisellä päivämäärällä voidaan vain rajallisesti ottaa tämä moninaisuus huomioon. Sen sijaan, että kehitettäisiin alueellisia strategioita, jotka olisivat todella sitovia, toisin kuin mitä olemme aiemmin nähneet, niin että kaikki toimijat kullakin alueella voisivat pohtia, miten tuohon annettuun tavoitteeseen päästään. Sillä yksi asia on selvä, jos tähän tavoitteeseen halutaan päästä, tarvitaan myös enemmän painostusta, painostusta niin, että toimijat painostuksen alla myös sopeutuvat. Toisaalta on otettava myös huomioon, että tämä painostus ei saa muodostua liialliseksi haitaksi niin, että sitä kautta saavutetaankin tavoitellulle päinvastoinen. Eli kyseessä on tällainen hienosäätö, kuinka paljon painostusta tarvitaan, jotta kuitenkin saadaan aikaan muutos ilman, että ala kärsii. Poikkeusjärjestelyjen kohdalla on otettava huomioon myös se, että yksittäisten tilojen kohdalla tilanne on hyvin erilainen. Ja jos me sanomme, että vastaisuudessa kaiken on oltava sataprosenttista luomutuotantoa, niin esimerkiksi siemenviljan kohdalla tilanne on sellainen, että juuri paikalliset lajikkeet, alueelliset lajikkeet eivät mahdollisesti olisikaan enää saatavana. Tai proteiinikasvien rehukasvien osalta olisi niin, että jos me liian pian haluamme saavuttaa tuon 100 prosentin osuuden, niin markkinat eivät mahdollisesti voi reagoida näin nopeasti ja siitä puolestaan seuraisi se, että tuonti esimerkiksi Aasiasta kasvaisi, koska markkinat eivät yksinkertaisesti voi toimittaa liian nopeasti. Tässä koko keskustelussa on muistettava myös se, että sataprosenttiset prosenttiset eh, Välineet tarkoittavat myös kustannuksia ja en tiedä, ovatko kuluttajat valmiita maksamaan näitä kustannuksia. Meidän tekemämme analyysit viittaavat siihen, että että kuluttajat ymmärtävät kyllä yleisesti ottaen luomutuotannon ehtoja, mutta tämä yksityiskohtainen säätely on sellainen, josta kuluttajalla ei ole perustavanlaatuisia tietoja. Ja kysymys kuuluu, onko kuluttaja valmis maksamaan korkeamman hinnan. Haluaisin todeta oikeastaan seuraava. Kun nämä poikkeusjärjestelyt halutaan poistaa, on siitä myönteiset vaikutuksensa, mutta myös kielteiset vaikutuksensa. Jos ne halutaan poistaa, se tarkoittaa sitä, että asialla on myös hintansa. Minun mielestäni hinta ei vielä ole aivan selvillä hinta, joka pitäisi maksaa, koska monia eri tietoja ei ole vielä saatavana. Me emme tiedä, minkälaiset lisäkustannukset olisivat yksittäisissä jäsenvaltioissa, jos vaikka siemenvilja olisi sataprosenttisesti luomua. Me emme tiedä myöskään tarkalleen, miten suuri tämä mainitsemani proteiiniaukko olisi. Minun mielestäni olisi siis tarpeen saada vielä yksityiskohtaisempia tietoja, jotta tietäisimme, mitkä ovat ne kielteiset kustannukset, joita tästä syntyy, niin että voisimme tehdä kustannushyötyanalyysin ja todeta, miten jatkossa halutaan menetellä. Eräs lisäaspekti ovat ei-sallitut aineet luomutuotteissa. Monet viljelijäjärjestöt ovat sanoneet, että että nyt ollaan siirtymässä prosessivalvonnasta tuotevalvontaan. Ja kun lukee komission esityksen tarkalleen, niin on siinä ainakin tunnustettu tämä prosessilähtöisyys luomuviljelyssä. Ja minun ymmärtääkseni ensisijaisesti on kyse siitä, että olemassa olevat valvontamääräykset halutaan yhdenmukaistaa ja lisätavoitteena on myös saada vahvistettua kuluttajien luottamusta. Valvontasääntöjen osalta on hyvin vaikea ymmärtää, miksi Euroopassa on niin suuri moninaisuus. Meidän analyysissamme esimerkiksi neljässä 13 jäsenvaltiosta oli oikeudellinen perusta näiden jäämien valvonnan osalta. Ja Felix zu Löwenstein jo totesikin, että ne valvontatoimet, joita ovat olemassa, toteutetaan lähinnä sen toteamiseksi, onko rikkomuksia, eikä niinkään sen valvomiseksi, että kontaminoitumista ei ole tapahtunut. Tässähän on suuri ero. Entä kuluttajien luottamus sitten? Haluaisin ainakin hiukan kysyä, onko todella kuluttajien luottamus pitkällä aikavälillä jotenkin vaarantunut nyt tai tulevaisuudessa – sillä jos nämä tuotteisiin syntyneet jäämät ovat jonkinlainen ongelma. Eihän se koske pelkästään luomutuotteita, vaan oikeastaan kaikkia tuotteita. Ja jos jäämät luomutuotteissa ovat ongelma, kysyn tosiaankin, miksi viime vuosina on ollut niin vahvasti kasvua luomutuotteiden kysynnässä. Vuodesta 2006 vuoteen 2011 56 prosenttia, vaikka samaan aikaan olemme nähneet monia petosskandaaleja joudun nyt eh, lopettamaan. Minä olen yrittänyt rajoittua käsittelemään näitä kahta tekijää, voidakseni puhua niistä hiukan laajemmin, mutta olen luonnollisesti valmis käsittelemään myös näitä muita tekijöitä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon tästä puheenvuorosta. Nyt haluaisin mainita, että täällä luonamme on asiantuntijoita myös seuraavista järjestöistä Rousseau Kopakokekasta ja Plaga Ifoammista. Ja haluaisin antaa teille myös lyhyen puheenvuoron. Lyhyesti siis. Ensin äh, Herra Ruso Kopakokekasta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, kiitos siitä, että voimme käyttää puheenvuoron tässä yhteydessä. Minä edustan luomutuottajia Euroopan tasolla ja haluaisin ensiksi mainita erään seikan. On selvää, että luomutuotteiden kulutus on lisääntymään päin – mutta siirtyminen luomutuotantoon polkee paikoillaan ja maahan tuonti on lisääntynyt. Ja kysymykset, jotka nousevat mieleen, joihin haluamme vastata, on, haluammeko todella olla luomutuotannon edelläkävijöitä Euroopassa ja viedä tällaista imagoa maailmalle ja näin edistää luonnollista, laadukasta tuotantoa. Tämä edistäisi myös solidarisuutta eri alueiden välillä, sillä on havaittavissa, että luomutuotanto ei ole kehittynyt samalla tavoin eri alueilla ja siksi uusissa lainsäädäntöteksteissä on vastattava näihin kysymyksiin. No kyllä, me todella pyrimme tähän. Me haluamme vaikuttaa työllisyyteen ja lisäarvoon. Ja sen takia tämä pitäisi koskea kaikkia tuottajia alueiden moninaisuus huomioon ottaen. Meitä on noin 205 000 eh, tuottajaa, mutta kyseessä on vain pieni ola, osa tuotantopinta-alasta ja me haluaisimme nyt harmonisoida kehitystä ja haluaisin varoittaa sitä vastaan, että tulee suuria eroja eri alueiden välille, erityisesti hyvin intensiivisillä viljelyalueilla. Kuten voitte havaita, niin tarvitaan hyvin paljon eh, tuontia, eh, jos ajatellaan vaikkapa eh, siemeniä meillä on paljon tuontitarvetta myös rehun osalta ja pitää olla mahdollisuus eh, tähän tuotantoon myös nyt kun viljely intensivoituu. Tämä kuitenkin usein vaikeuttaa luomutuotantoa ja siksi pyytäisimme, että kopa kokeka pitäisi nämä tekniset mukautukset yllä ne ovat joskus poikkeuksia, mutta eivät ne ole tavoite sinänsä, vaan tällä tavoin pystytään seuraamaan kasvua. Ja me olemme korostaneet kovasti sekä viljelmiä, sillä tämä tavoite on tärkeä ja jos ajatellaan siemeniä ja eh, lisääntymiseläimiä, on voitava käyttää globaaleja geenivaroja. Kyseessä ei ole ainoastaan eh, luomuvarat, valitettavasti, niin kuin kollega sanoi, tämä asia eh, muuttuu ja tulee uudenlaisia varoja jatkuvasti. Mutta haluaisin korostaa myös valvontaa me puolemme sitä, mitä komissio on ehdottanut. Minä puhuin nyt jo liian pitkään. Kiitos. Bardzo dziękuję. Pan Plager, bardzo proszę. Kiitos ja herra Plager, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, kiitos tästä mahdollisuudesta että eurooppalaisten luomusektoria voin täällä olla edustamassa ja esittää lyhyen puheenvuoron. IFEMUn ryhmä, luomusektoria edustava ryhmä Euroopassa on alusta saakka vaatinut että nyt olemassa olevaa asetusta kehitetään edelleen. Se on tehnyt konkreettisia ehdotuksia, erilaisia, pöydällä on erilaisia teemoja ja ehdotuksia, joita täytyy ehdottomasti kehitellä edelleen muun muassa siipikarja ja kasvihuoneasiat. Me olemme kaksi vuotta erittäin intensiivisesti antaneet konsultointia Euroopan komissiolle askel askeleelta yhdessä tuottajien kanssa, maanviljelijöiden kanssa, sektorin kanssa ja myös kauppiaiden kanssa ja ennen kaikkea asiakkaiden kanssa, jotka haluavat Eurooppaan enemmän luomua, mutta valitettavasti Euroopan komissio hyvin valitettavasti on valinnut toisen tien. Se halusi luomumaatalouden vallankumouksen kaikkia osapuolia vastaan ja nosti pöydälle sellaisia ehdotuksia, jotka eivät johda siihen, että saamme enemmän luomua, vaan vähemmän luomua Euroopassa. Me torjumme tämän kategorisesti ja Euroopan luomutuottajat kategorisesti kieltäytyvät tästä ja vaativat komissiolta uutta ehdotuksesta siltä pohjalta, eh, että Euroopan parlamentin jäsenillä olisi ja sektorin edustajilla olisi mahdollisuus tätä luonnosta parantaa merkittävällä tavalla. Me olemme kuulleet täällä jo monestakin suusta, miksi yhteisiä päämääriä ei tällä komission ehdotuksella voida saavuttaa. Nyt parlamentin ja sen jälkeen neuvoston tehtävänä on päättää, voidaanko tämän ehdotuksen pohjalta työskennellä. Voidaanko sitä parantaa 7000 tai 8000 tarkistuksella? Meillä on omat epäilyksemme siitä, että tämä olisi mahdollista ja me toivomme hyvää yhteistyötä kaikilta kolmelta Euroopan toimielimeltä ja vetoamme nyt luomusektorin vastuuseen Euroopassa. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos. Ja seuraavana kysymyskierros. Nyt siis pääsemme tähän vaiheeseen, koska tämä on kuulemistilaisuus ja haluamme kuulla asiantuntijoiden mielipiteitä ja käyttää hyväksi sitä, että he ovat todellisia asiantuntijoita. Tähän asti on tullut 18 puheenvuoropyyntöä ja vielä lisäpyyntöjä on tulossa, eli puolitoista minuuttia per henkilö ja pyytäisin todellakin, että pidättäytyisitte tähän aikaan, jotta ehtisimme kuulla mahdollisimman paljon kysymyksiä. Herra Lins, varjoesittelijä, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Yksi kysymys kummallekin näistä kahdesta puhujasta. Ensimmäinen Felix Prinz zu Löwenstein, te puhuitte näistä sekatuotantoyrityksistä. Nythän on niin, että meillä on luonnollisesti erilaisia menettelytapoja tässäkin. Te puhuitte siitä, miten Saksassa on tavanomaista, että maataloustuottaja voi päättää siirtyvänsä täysin toisen tyyppiseen tuotantoon. Muissa maissa tilanne on toisenlainen, mutta voin mainita äh, Saksasta esimerkiksi sen, että alueellisesti on olemassa yrityksiä, maataloustuotantoyrityksiä, joissa on sekä perinteisen tuotannon että luomutuotannon puoli teitte selväksi, että vuosi 2020 ei voi olla sellainen, jolloin tämä muutettaisiin. Voitteko muotoilla, mikä olisi teidän kantanne, mihin mennessä tämä sekatilojen ratkaisu pitäisi koko Euroopassa saada ratkaistua, tai onko ylipäätään järkevää yrittää saada sitä päätöksen kaikkien jäsenvaltioiden osalta? Se on ensimmäinen kysymys. Ja sitten toinen kysymys herra tohtori Zandersille. Puheenvuoronne lopuksi puhuitte kuluttajien luottamuksesta. Minullakin on sellainen vaikutelma, kun menen elintarvikemyymälöihin, myymälöihin, että niissä on, niitä on paljonkin näitä luomutuotteita myyviä kauppoja ja periaatteessa nämä on hyväksytty oikein hyvin. Minullakin on sellainen vaikutelma, että kuluttajilla kyllä on luottamusta. Onko teidän puoleltanne olemassa tutkimuksia, jotka osoittaisivat tätä tai vastaavasti päinvastaista kuin mitä komissio omassa ehdotuksessaan vihjaa? Ja ehkä vielä yksi aivan lyhyt kysymys vielä Prinz zu Löwensteinille teidän puheenvuorossanne ei tullut nyt ihan selväksi, että ehdottaisitteko meidän tulisi lähteä työstämään tätä ehdotusta todella voimakkaasti vai olisiko teidän mielestänne viisanta torjua tämä komission ehdotus? Kiitoksia. Kiitos, edustaja Andrew. President, ähm, Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan nopea reaktio siihen, mitä täällä on sanottu. Minä kuulun niihin, jotka toteavat, että on olemassa dynamismi tässä tuotannossa, jota nyt ei pitäisi rikkoa, enkä ole ollenkaan vakuuttunut sitä, että tämä asetusehdotus vastaisi tätä päämäärää. Mielestäni Tällä hetkellä luomu maatalous on katsottava paljon laajemmasta näkökulmasta ja esimerkiksi on otettava huomioon yhteiskuntiemme kehitys. Te sanoittekin tässä esittelypuheenvuorossanne, puhuittekin jo siitä johdantopuheenvuorossanne. Meidän täytyy todellakin miettiä, mitä me haluamme tehdä koko maataloudellemme ja meidän täytyy pohtia omaa kehitysmalliamme. Mielestäni tämä on hyvin tärkeä lähtökohta koko tälle työlle ja siitäkin meidän tulisi keskustella. Tällä hetkellä luomutuotannolla on hyvin suuri potentiaali, joka mahdollistaa sen, että nyt voimme saada uuden perustan koko maatalouspolitiikalle, kestävämmän perustan, enemmän lisäarvoa kaikilla alueilla ja kaikissa strategioissa. Tämä on sellaista komplementaarisuutta, joka on tärkeää ja siinä perinteiset maataloustuottajat ovat myös mukana. Ja kun ajatellaan sitä aika-akselilla, niin siinä on monenlaisia pitkän tähtäimen, keskipitkän ja lyhyen tähtäimen seikkoja Mielestäni komission ehdotuksesta puuttuu se, että tässä ei määritellä luomumaataloutta ollenkaan. Eli meillähän on eri jäsenmaissa hyvin erilaisia käsityksiä. Mielestäni olisi hyvin tärkeää, jos haluamme yhteisen päämäärän, että meillä olisi myös yhteinen määritelmä sille, mitä luomumaanviljely ja luomukarjatalous on. Kiitos. Tämä nyt tähän alkuun. Kiitos ja herra Rein, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia alustajille tärkeistä ja mielenkiintoisista puheenvuoroista, jotka ovat oikein hyödyllisiä valiokuntamme kannanmuodostukselle. Mielestäni kaikkein tärkeintä on se, että tuleva lainsäädäntö kannustaa luomutuotantoon ja sen lisäämiseen. Luomutuotanto voi kasvaa Euroopassa entistä enemmän ja Luomua tulee olla kuluttajille kaupoissa riittävästi tarjolla. Tähän liittyen kysyisin varsinkin äh, Felix Prince Zulöwensteinilta sitä, että millä tavalla tuottajien näkökulmasta äh, näette riskiperusteisen valvonnan. Olennaista on se, että vältämme turhaa byrokratiaa ja huolehdimme siitä, että vähittäiskaupan valvonnassa – ei mennä liian pitkälle. Muutoin väitäiskauppa ja kauppiaat eivät enää välttämättä halua ottaa tarpeeksi luomutuotteita myytäväksi. Sen takia kysyn siis sitä, että eikö valvonnan pitäisi olla riskiperusteista, jotta se ei kohtuuttomasti kuormittaisi kaikkein pienimpiä yrityksiä, ja eikö myös valvonnan pitäisi olla etupainotteista niin, että se tapahtuu jo ennen kuin luomutuotteet päätyvät, päätyvät vähittäiskauppojen hyllyille. Ja ehkä tämän pitäisi koskea myös tuottajia, minkä komissio on mielestäni jollakin tavalla jo ottanutkin huomioon. Kiitoksia. Pan poseł Agniu. Mixed whole Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt näistä sekatiloista yhdistyneessä kuningaskunnassa tilat ovat ehkä suurempia kuin muissa paikoissa ja meillä hyvin monet luomutuottajat ovat joutaneet vähentämään tuotantoa, koska he eivät ole saaneet sitä viime aikoina kaupaksi ja nyt heillä on dilemma. Joko ota tai jätä, eli joko he laittavat puolet tilasta vain luomulle ja sitten he saattavat saada siirtymäapua tai sitten ihmiset syyttävät heitä siitä, että aina saadaan näitä siirtymäapuja aina kun siltä tuntuu, mutta jos he eivät ota näitä siirtymätukia, niin sitten on hyvin vaikeaa päästä takaisin. Mielestäni sekatilat tulisi sallia ja meidän täytyy olla realistisia myös siemenviljan suhteen. Eh, me emme halua sellaista tilanteessa, jossa luomutuottaja ei pysty eh, eh, pysty viljelemään, koska hän ei saa siemenviljaa. Säännön pitäisi olla se, että luomutuottajan pitäisi pystyä itse kontrolloimaan tilannetta ja pystyisi tilaamaan tarvittava siemenet. Mitä tulee sitten rehuun, niin minä ottaisin vastakaisen argumentin maataloustuottajan pitäisi itse tuottaa oma rehunsa, mutta jos hän ei voi sitä tuottaa, niin sitten hänen täytyy käyttää ei-luomua ja myydä sitten nuo äh, karjatuotteet sellaisina. Loppujen lopuksi te kuvittelette, että voitte muuttaa sään. Minä ö, äh, kyllä epäilen tätä katsotaanpas nyt sitten perinteistä tuotantoa, hyvin vähän hiilidioksidipäästöjä ja sitten taas nämä luomutuottajat käyttävät hyvin paljon mekaanisia keinoja viljelyssä ja se tuottaa paljon enemmän hiilidioksidipäästöjä. Älkää menkö sinne. Kiitos, ja Kuźniuk. Vai panowie e, e, eksperci nie, nie krytykowali. Kiitos meidän asiantuntijamme eivät ole arvostelleet komission ehdotusta, mutta kuitenkin muista puheenvuoroista on käynyt ilmi, että nämä ehdotukset menevät niin pitkälle, että ne eivät vaikuta luomutuotannon kehitykseen myönteisesti, päinvastoin ne vaikuttavat siihen rajoittavasti. Ja haluaisin kysyä teidän mielipidettänne tästä asiasta. Ja siitä huolimatta, että Euroopan unioni tukee luomutuotantoa, kyseinen tuotanto on kuitenkin hyvin vähäistä ja luomutuotanto on vain pienen pieni osa kokonaismaataloustuotannosta. Eli mielestäni näillä säännöillä ei kovinkaan hyvin voida edistää luomutuotantoa. Ja sitten herra Zulövensteinille seuraava kysymys. Te puhuitte siitä, että voitaisiin vetäytyä pois sekatuotannosta ja sanoitte, että 2021 olisi rajavuosi. Joillain alueilla sanotaan, että jopa 40 prosenttia tiloista ovat sekatiloja. Ja on havaittavissa, että jos on tällaisia ehtoja, niin pitää miettiä, vaikuttaako tämä rajoittavasti luomutuotantoon. Kiitos ja nyt Herros. Kiitos. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että luomu viljelijöille ei pidä antaa liikaa taakkaa vaan pitää antaa hyvät toimintamahdollisuudet. Tähän suuntaan pitäisi pyrkiä menemään. Luomuala kehittyy dynaamisesti ja tarvitaan hyvät säännöt. Herra Löymestain sanoi, että nykyiset säännöt toimivat hyvin ja siksi kysyisin, tarvitaanko näitä uusia sääntöjä. Pidetäänkö asiantuntijoiden mielestä Eh, mahdollisena sitä, että tässä ei voitaisi enää rinnakkain tuottaa. Jos ajatellaan sitten elintarvike turvallisuusnäkökulmasta, niin pitääkö todellakin lähteä tiettyjen siementen täyteen kieltoon? Kiitos. Kiitokset puheenjohtaja ja kiitokset asiantuntijoille. Kaksi kysymystä herra Sandersille raja-arvoongelmasta. Eikö teidän mielestänne ole kyse myös menetetystä mahdollisuudesta, jos nyt luomu maataloudessa tästä luovutaan raja-arvoista, muotoiltaisiin toisenlaiset kuin perinteisessä maataloudessa. Eikö tämä ole menetetty mahdollisuus, koska kuluttajahan ostaa luomutuotteita, koska hän tietää, että ne on tuotettu toisin, eli tuo prosessilähtöisyys ja ennen kaikkea, koska hän lähtee siitä, että näissä elintarvikkeissa on vähemmän vahingollisia aiheita. Tällaista taetta ei nyt käytännössä annetakaan. Eli olisiko tässä jonkinlainen omanlaisensa luomumaatalous, joka olisi kehittymässä. Toinen kysymys oikeastaan molemmille. Tämä prosessilähtöisyys ja siihen keskittyminen, eikö pitäisi vähintäänkin eh, tässä käsitellä sekä tuotantotilojen, siemenviljan ja proteiinikasvien kysymystä. Ja kysymys Prince zu Löwensteinille, oletteko te omasta näkökulmastanne varautunut ylimenokausiin, koska käytäntöhän täytyy ottaa huomioon eikä lasta tule heittää pois pesuveden mukana. Dziękuję pan poseł Eriksson, panie pośle. Kiitos. Ja Eriksson, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kotimaassani voin havaita saman kuin monissa muissa Euroopan maissa, että luomutuotteiden kysyntä kasvaa voimakkaasti. On myös enemmän luomutuottajia kuin aiemmin, monia, jotka ovat kiinnostuneita hyvästä hinnasta ja minusta siksi pitäisi pohtia sitä, onko tarpeen tehdä tällaisia muutoksia, joita komissio ehdottaa, ovatko ne edes tarpeen. Minusta pitää kyseenalaistaa tämä tavoite, joka on kaiken takana. Komission argumentointihan on ollut sitä, että luottamus luomutuotteisiin on huono. Minusta on oikeastaan päinvastoin. Luottamus kasvaa, se on aika vahva. Onko todella olemassa jonkinlainen asia, peruste, jonka pohjalta komissio ehdottaa, että että luovutaan toimivasta valvontajärjestelmästä, johon sekä tuottajat että kuluttajat ovat tyytyväisiä ja siirrytään toiseen järjestelmään, josta ei tiedetä toimiiko se, koska on kyse hyvin pienistä määristä, joita voi tulla esimerkiksi naapurin torjunta-aineesta ja ne voivat tuhota koko tuotannon ja koko tuottajan toimeentulon. Minusta on hyvin tärkeää, että me emme lähde toimivasta järjestelmästä järjestelmään, joka ei toimi ja luo tätä kautta alhaisempaa luottamusta ja pakota monia maataloustuottajia luopumaan tuotannostaan. Nämä poikkeukset esimerkiksi siemenviljan osalta, joita on, ne ovat tarpeen, jotta esimerkiksi Pohjois-Euroopassa voidaan jatkaa. Siellä ei ole riittävän paljon tuottajia Pohjois-Euroopassa, jotta voitaisiin selvitä näistä. Pani poseł Garcia. Herras Garcia. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijöille ja puhujille tästä aamupäivästä. Espanja on Euroopan unionin luomutuotannon johtava maa ja tietysti me haluamme entistä enemmän ja myydä entistä enemmän ja siksi haluamme parantaa kaikkia niitä työkaluja, jotka mahdollistavat sen ja edistävät luomutuotteiden kulutusta. 40 prosenttia Espanjan tiloista on sekatiloja eikä siellä ole koskaan ollut petoksia. Jos sekatiloista luovutaan, niin se saattaisi johtaa siihen, että se olisi poliittisesti korrektia, mutta se olisi taloudellisesti eh, itsemurhaa. Siksi jotkut luomutuottajat saattaisivat luopua luomusta, eikö olisi parempi, että tehtäisiin enemmän riskianalyysejä ja lisättäisiin kontrolleja sen sijaan, että sekatiloista luovuttaisiin ja siten saataisiin voitettua kuluttajan luottamus puolellemme sen sijaan, että tuottajia haitataan. Sitten tuotteet, jotka eivät tule eh, luomualueelta, kuumina aikoina esimerkiksi Etelä-Espanjassa tämä rajoite voitaisi, voisi tuottaa näille tuotantoyksiköille toimitusongelmia. Eikö olisi paljon parempi, että ne saisivat paremmat toimintamahdollisuudet ilman tällaisia absurdeja rajoituksia? Kiitos. Kiitos edustaja Moi. Eh, grazie, signor Presidente. Allora, io vorrei... Ehm, Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin tällä tehdä selväksi, että luomutuotannossa valvonta ei ole tehokasta. Ja moni tila on hyötynyt tästä ja on pyydetty väärin perustein tukia paikallisilta viranomaisilta. Eli olisi tärkeää, että ensin valvotaan ennen kuin annetaan julkista rahaa. Kiitos. Kiitos edantään. Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais euh, remercier... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin omastakin puolestani kiittää kaikkia puhujia ja kokemuksen jakamista tuottajien taholta. Tällä hetkellä kuluttajat todella odottavat paljon luomutuotannolta ja se, mitä meidän täytyy, mikä teidän täytyy ottaa haasteeksemme, on ennen kaikkea luottamus. Sääntöjä täytyy toki eri maissa samalla tavalla soveltaa, mutta toisaalta on tärkeää myös se, että kuluttaja voi tuotteen tulomasta riippumatta olla varma siitä, että tuote on luotettava ja että siinä on oikeanlaiset merkinnät. Siksi kontrollikapasiteetti täytyy olla olemassa ja se voidaan osittain toki merkintöjä antaville organismeille delegoida, mutta sen täytyy olla hyvin ankaraa ja aukotonta. Tämä aukottomuus ja ankaruus mahdollistaa sen, että kuluttajat voivat luottaa tuotteisiin ja tämä luottamus ennen kaikkea löytyy niiltä tiloilla, joissa on sekä luomu- että perinteistä maataloustuotantoa. Ja mielestäni olisi tärkeää, että sekatilat voitaisiin säilyttää. Jos haluamme todellista luomutuotannon kehittymistä kaikkialla Euroopassa, näitä sekateloja tarvitaan, koska maantieteellisestä sijainnista riippuen on joskus mahdollista jollakin tilalla eh, tuottaa joitakin tuotteita luomuna, mutta ihan kaikkia tuotteita ei. Mielestäni on tärkeää myös säilyttää maataloustuotannon tuotantopotentiaali ja suojata sitä, mikä ei välttämättä tarkoita sitä, että se suljetaan ikään kuin omaan lokeroonsa. Tämä olisi pitkällä tähtäimellä hyvinkin tukahduttavaa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Glasos, olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia. Αξιόλογες εισηγήσεις, όμως παρέλειψαν τον τομέα των νησιωτικών. Puheenjohtaja, me olemme nyt kuunnelleet monenlaisia lausuntoja, mutta valitettavasti eräs alue on jäänyt vielä täysin ulkopuolelle, nimittäin saaret. Aiemmin saarien puolesta toimittiin paljon. Oli erillinen saaria käsittelevä valiokunta, nyt sitä ei enää ole. Miksi näin? Me emme voi jättää erästä seikkaa huomiota Näillä saarilla on myös luomutuotantoa, nimenomaan siemeviljaa, rehukasveja, kaikkea tätä, mitä siellä käytetään ja tuotetaan. Mutta tämä ei tietenkään ole aivan sama asia kuin muualla Euroopan unionissa, sillä vain osassa Euroopan unionia on saaria ja nimenomaan Välimeressä on paljon saaria. Nimenomaan minun kotimaassani on satoja saaria, suuria saaria, pieniä saaria ja niillä on omat erilliset ongelmansa. Muistakaa, että meilläkin on peltoja. Eli jos te nyt tarkastelette tätä salina, niin meillä on kyse tavallaan pikkupotilaista. Meidän on otettava myös saarten tuotanto huomioon. Ja toisaalta siellä on ongelmia vesihuollon kanssa. Siellä joudutaan odottamaan, kunnes tulee sumu ja siitä saadaan riittämin kosteutta. Eli kuinka voimme ottaa nämä saaret riittämin huomioon? Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Bogowicz. Bardzo proszę. Edustaja Bogovic. Lep pozdrav. E, stanje na ekološkem kmetijstvu v Evropi je zelo različno, zato moramo biti zelo pazljivi, da ne... Opan luomutuotannossa on hyvin hauras. Meidän pitää olla varovaisia että me, ja tarkkoja, että me, me aseta esteitä tälle luomutrendille. Myös minun maassani on niin, meillä on ö, ongelmia sen kanssa, ettei merkinnöissä rajoitettaisi vain viiteen hehtaariin tätä kokoa. Myös hedelmät ja vihannekset ovat mukana. Meillä on kysymys pelkästään pinta-alasta. Me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy nyt edetä hyvin hellävaroin myös siirtymäaikojen suhteen ja rakenneuudistusten suhteen. Joka tapauksessa on tarpeellista asettaa aikaraja. 2021 ei luultavasti ole paras mahdollinen. Meidän on myös tehtävä kaikkemme, jotta luottamus tähän sektoriin ei katoa ja ettei maataloustuottajille tule ylimääräistä kuormitusta byrokratisista, byrokratisista vaatimuksista. Öö, myyjät, jotka myyvät vain valmiiksi pakattuja tuotteita, myös pienet osuuskunnat täytyisi vapauttaa näistä lisäkontrolleista. Se toisi vain tarpeetonta lisäbyrokratiaa. Kiitos. Pani poseł Aguilera. Pani poseł Aguilera, proszę. Ja seuraava puheenjohtaja. Sí, muchas gracias. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää jotain kysymyksiä puhujille, joita haluaisin onnitella, sillä varmasti he tuovat paljon selkeyttä näihin asioihin. Minä olen kotoisin Andalusiasta, Espanjan, Espanjasta ja Andalusian alueen hallinto on kovasti panostanut luomutuotantoon. On annettu julkista apua siirtymään, luomutuotantoon siirtymiseen. Eli tässä on aika paljon tuotantoa ja on saatu julkista apua. Tämä on johtanut siihen, että viljelijät ovat kovin kiinnostuneita luomusta. Ja jos nyt sekatuotantoa rajoitetaan, niin tämä rajoittaisi myös tulevaa tuotantoa. Minä en oikein tätä ymmärrä, sillä Euroopassahan tärkeää on, että Kysyntä on nelinkertaistunut, mutta tuotanto on ainoastaan kaksinkertaistunut. Eli kyllä tässä tarvittaisiin vielä tuotannon lisäystä. Minulla on sitten konkreettinen kysymys. Mitä mieltä olette siitä, että kaikkien toimijoiden on alistuttaa tällaisille valvonta, ympäristövalvontatoimille, ei ainoastaan perustuottajat, vaan koko tuotantoketju, siihen kohdistuisi tällainen valvonta. Mitä mieltä olette siitä? Entä sitten eh, koko lainsäädännön harmonisointiasia? Ja herra Sandersan tässä puhui siitä, että eri alueet on huomioitava erikseen. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Köstinger ja sitten asiantuntijat voivat vastata. Ja sen jälkeen pääsemme toiseen esittelykierrokseen. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja Prince Löwenstein, minua hämmästytti kovasti se lausunto, että kolmansista maista tuotaessa käytettäisiin eri kriteerejä. Minusta tässä on nyt kahdellakin tapaa vääränlainen ehdotus. Ensinnäkin Euroopan tuottajien on tuotettava korkein normein ja kaikkien pitää se tunnustaa. Olin itse viisi vuotta mukana kansainvälisen kaupan suhteista vastaavassa valiokunnassa. Minusta tuo on väärä tie. Emme tue sillä myöskään tuottajiamme ennen kaikkea meidän vaatimuksillamme. Euroopassa pitää käyttää samoja normeja. Tässä on myös mahdollisuus antaa välillisesti kehitysapua. Minä hämmästelin myös teidän lausuntoanne, että luomu elintarvikkeet olisivat jotenkin edullisemmassa segmentissä, kun katson sitä, miten elintarvikeliikkeet harjoittavat hintadumppausta näillä korkealuokkaisilla luomutuotteilla, niin sekin on väärä tie kun katsomme, miten paljon elintarvikkeita Euroopassa haaskataan, jopa kolmannes, en usko, että luomun tulee olla tässä mukana. Elintarvikkeet, jotka ovat halpoja, tarkoittavat myös haaskausta, ja tässä on monia eri kohtia, joilla voidaan toimia sen vastaisesti. Minäkin olen kovin paljon saanut lobbausta osakseni näiltä etujärjestöiltä. Sanotaan, että ei ole riittämin saatavuutta, ymmärrän kyllä, mutta me puhumme jatkuvasti myös siemenviljaasetuksesta asetuksesta ja välttelemme sitä ongelmaa, että se on hyvin keskittynyt ja monikansallisten yritysten hallitsema koko siemenviljamarkkina. Ja nyt istumme täällä ja sanomme, että luomusiemenvilja voisi käyttää myös perinteistä siemenviljaa. Emme tee tässä kovinkaan hyvää työtä. Me tarvitsemme moninaisuutta ja minusta luomu siemenvilja on markkina, jota täytyy saada toimimaan. Ja tämän tästä keskustelusta poimin. Kiitoksia. Bardzo proszę naszych ekspertów po trzy minuty. Hyvä. Nyt kolme minuuttia kulkien asiantuntijalle. Voitte vastata näihin kysymyksiin. Okei, okay, drei Minuten, das wird wirklich schwierig. Kolmessa minuutissa tekee kyllä tiukkaa. Aha, viisi minuuttia sentään. No niin, riskien arviointi. On tärkeää näissä kontrolleissa katsoa, onko jollakulla suurempi riski kuin toisella. Esimerkiksi jos siipikarja tilaa kohdellaan samalla lailla kuin jotain ihan pikkutuottajaa, niin siinä ei ole mitään järkeä. Mutta jo nyt tilanne on se, että valtava siippikarja tila saa osakseen enemmän kontrolleja kuin pieni, eikä ole ollenkaan järkevää kontrolloida sellaista ihan pikkutuottajaa, joka muutama pikku luomutuotetta vain myy. Totta kai riski riskien arviointi on tärkeää, mutta siitä ei saa tulla liian suurta byrokratiaa. No nyt kuluttajat sitten vaativat alhaisia raja-arvoja. Minä arvostan kuluttajien arvostelukykyä suuresti. Minä keskustelen heidän kanssaan paljon ja tiedän, että ihmiset ovat tietoisia siitä, ettei luomutuotanto ole missään omassa tyhjiössään, ja vaan se on tekemisissä kaikkien niiden aineiden kanssa, joita nyt ilmassa liikkuu, eikä meidän pitäisi aliarvioida ihmisiä, kun me itsekin tiedämme tämän. Ihmiset ovat ihan yhtä älykkäitä kuin me. Sekatila-kysymys oli hyvin tärkeä. Joku sanoi, että 2020 vuoteen mennessä pitäisi jotain tapahtua, että minä olin mukaan sanonut näin, mielestäni en sanonut näin. Me Saksassa olemme olleet jo pitkään sitä mieltä, että sekatiloista tulisi luopua. Toki vain siinä tapauksessa, että onnistuisi myös se, että saataisiin aikaan järkeviä poikkeuksia, että jos esimerkiksi poika haluaa jo aloittaa luomun, mutta isä ei vielä niin, että poika voisi sen jo aloittaa, tai että jos on useiden äh, vuosien suunnitelma eteenpäin, että päästään muutaman vuoden kuluessa kokonaan luomuun, niin se olisi myös hyvä. Mutta Saksassa me ajattelemme, että tätä minä todellakin vaadin, mutta että ei ikään kuin omien käsitysten mukaan nyt sitten asetettaisi kriteerejä, joiden pitäisi päteä kaikkialla muuallakin, vaan meidän täytyy ottaa huomioon, ja niin me teemmekin, ja siksi haluamme edelleenkin työskennellä sen hyväksi, että pääsemme sellaiseen luomumaataloustuotantoon, joka on yhtenäistä ja samanlaista, mutta me emme voi asettaa sille takarajaa. Minä haluan vain vedota sen puolesta, että vähitellen myös kehittäisimme tällaisia rohkaisumenetelmiä, jotta pääsisimme yhä lähemmäs tavoitetta. Sitten täällä esitettiin perustavanlaatuinen kysymys että, ja väitettiin, että minä en suorastaan ihan suoraan kritisoinut tätä ehdotusta. Ehkä olen oppinut, että Brysselissä pitää toimia diplomaattisesti, mutta sanon, että tämä ehdotus on sellainen ehdotus, joka vaikuttaa kaikilta osin siihen suuntaan, että äh, luomutuotanto menee takaisin omaan lokeronsa. Ja minun täytyy rehellisesti sanoa, että jos luomutuotannosta tulee jokin tällainen spesialiteetti ja erikoisuus, kuten esimerkiksi hanhemaksa, niin olisin mieluummin jäänyt kotiin tänään, vaikka täällä Brysselissä onkin tosi mukavaa. Ei! Luomutuotanto on tie siihen, että koko maataloustuotanto kehittyy kestävämpään suuntaan. Ja äh, sitä se ei vielä tällä hetkellä ole, ja sen hyväksi meidän on työskenneltävä. Täällä kysyttiin myös kysymys, onko järkevää työskennellä edelleen tämän asetusehdotuksen pohjalta vai mieluummin nykytilanteen pohjalta. Hyvät naiset ja herrat, minä en tiedä kuinka paljon aikaa teillä on, tai ehkä teillä on myös liian vähän työtä, ehkä te haluatte lisää hommaa, mutta jos teillä ei ole tarpeeksi aikaa eikä tarpeeksi hommia, niin sitten voin suositella teille seuraavaa. Kehitelkää nyt viisi vuotta työstettyä ehdotusta eteenpäin. Tietenkään se ei voi tarkoittaa sitä, että me teemme kaiken täsmälleen siten kuin tilanne on nykyään, Luomu mm, tuotanto on kehittynyt kaiken aikaa ja sen on tulevaisuudessakin kehityttävä ja siksi oikeuskehyksenkin on kehityttävä. Me emme ollenkaan vastusta tätä edelleen kehitystä. Me olemme vain sitä mieltä, että meille kaikille olisi paljon yksinkertaisempaa ja vältyttäisiin hyvin monilta väärinkäsityksiltä ja soveltamisongelmilta jos voisimme ottaa tulevan kehitystyön pohjaksi sen, mitä meillä on jo nyt. Siemenviljasta puhuttiin täällä aika paljon ja totta kai me vaadimme sitä, että siemenvilja on luomutuotannossa tuotettua Mielestämme on kuitenkin olemassa hyvin järkeviä ja älykkäitä mekanismeja, joiden avulla markkinavoimia voidaan mobilisoida niin, että saadaan enemmän luomusiemenviljaa. Ja varmasti meillä Saksassakin on vielä parannettavaa asioita, mutta meillä on kokonaisia segmenttejä, joissa eh, luomusiemenvilja on jo velvollisuus eikä enää ole mitään poikkeusjärjestelyjä, koska siemenviljaa on tarpeeksi, luomusiemenviljaa. Eli jos joku esimerkiksi haluaa myydä sitä netin kautta, se toimii oikein hyvin. Ja tässäkin on kyse paljon vähemmän sääntelyvajeesta kuin soveltamisvajeesta. Sama koskee kontrolleja. Kiitos oikein paljon. Ja danke, ich würde es auch ähm, kurz. Kiitos, Sera. Kiitos, minäkin hoidan tämän lyhyesti kuluttajista. Meidän analyysimme ja se, mitä olen lukenut, viittavat oikeastaan siihen suuntaan, että kuluttajat päättävät hyvin äkkinäisesti, että supermarketissa he ovat helposti johdateltavissa ja unohtavat myös nopeasti BSE, lihankulutus ja niin edelleen. Minä en tunne tieteellistä tutkimusta, joka olisi riittävän perusteellisesti käsitellyt tätä kysymystä. Ovatko tämänhetkiset lakipuitteet vaara kuluttajien luottamukselle koska kuten todettu, meidän analyysimme viittaavat enemminkin siihen suuntaan, että kuluttajilla on tietty käsitys luomutuotannosta, mutta juridisten yksityiskohtien osalta heillä ei ole kovinkaan perustavia tietoja. Ja tärkeää tässä kysymyksessä on ennen kaikkea se, että jos tiukennetaan tuotantokustannuksia, silloin tuote on myös kalliimpi. Siis se näkyy hinnassa ja tämä on kysymys, joka kuluttajan on itseltään kysyttävä, onko hän valmis maksamaan korkeamman hinnan vaativammasta tuotannosta, vaikka hän ei siitä tarkalleen edes tiedä eikä sitä osaa ehkä oikein arvioida. Kysyttiin, eikö luomuspesifisen raja-arvon käyttöön ottaminen olisi riski, koska sehän olisi kuluttajalle lisätekijä, ei pelkästään se, että olisi kuluttajalle pelkkä luomutuote, vaan myös tae siitä, että siinä ei ole eh, lisäaineita. Minusta se on nimenomaan myös riski, koska silloinhan harvemmat tilat voisivat näillä ehdoilla tehdä kannattavaa tuotantoa. Siinä näen siis enemminkin riskejä tällaisen kulloisenkin eh, raja-arvon kohdalla. Ennen kaikkea pitää ottaa huomioon se, kuinka paljon pelivaraa tiloilla vielä on tuotantokyvyssään. Me olemme Saksassa jo yli 20 vuotta analysoineet luomutiloja ja verranneet niiden taloudellista kannattavuutta perinteisellä tavalla tuottaviin tiloihin. Ja analyysimme osoittaa, että keskimäärin luomutilat ovat kannattavampia, mutta meidän analyysimme osoittavat myös, että noin 40 prosenttia näistä luomutiloista olisivat perinteisesti tuottaessaan kannattavampia Eli niin paljon pelivaraa lisäkustannusten osalta ei ainakaan Saksassa mielestäni ole. Se täytyy yksinkertaisesti myös ottaa huomioon. Ja jos mitään ei tehtäisi, se ei mielestäni ole mikään vaihtoehto jo Lissabonin sopimuksenkaan pohjalta. Meidän pitää täyttää sen asettamat velvoitteet. On tärkeää, että luomutuotantoa kehitetään, että luodaan ihanteelliset juridiset puitteet. Ja uskon, että komission luonnos on tältä osin ensimmäinen askel, mutta minusta tässä on kyllä vielä paljon tarvetta parantaa. Ennen kaikkea on tarve parantaa näitä seuraamusvaikutuksia. Meidät on pyydetty Meitä on pyydetty kertomaan tiedoistamme ja kokemuksistamme. Luonnollisesti voimme tältä pohjalta kertoa, mutta tällainen perusteellinen seuraamusarviointi edellyttää lisäanalyysejä ja jos olette päätöstä tekemässä, tulisi teidän näitä tietoja myös hankkia pyytää, jotta voitte tehdä sitten kunnolla perusteellisen päätöksen. Kiitoksia. Kiitos. Näin olemme saaneet loppuun vietyä tämän ensimmäisen osion. Kiitos siitä, että puhuitte vain sen ajan, mikä teille oli varattu. Ja nyt kääntyisin seuraavien asiantuntijoiden puoleen. Pyytäisin teitä istutumaan. Ja olkaa hyvä. Po wystąpieniu ekspertów będzie kontynuacja wcześniej zgłoszonych. Sen jälkeen, kun asiantuntijat ovat puhuneet. Toimimme seuraavalla tavalla. Ensinnäkin meillä on nyt siis puheenvuorot. Bardzo bym prosił, abyśmy przestrzegali zasady, żeby głównie zadawać pytania. Będzie czas jeszcze na wypowiedzi, dyskusję. Pyytäisin, että toimisimme sääntöön mukaisesti. Tämän jälkeen voidaan esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Asiantuntijat ovat jo ilmeisesti valmiina. Ensimmäisenä puhuu Etienne Gagneron Bardzo proszę Panetię Genierą. Bardzo proszę, 10 minut. Proszę Państwa, mamy ograniczenia czasowe. Ganieron 10 minuuttia. Muistuttaisin, että meillä on vain tämän verran aika. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen ollut 17 vuotta luomutuottaja Keski-Ranskassa ja minä tuotan lihanautoja eh, ja eh, peltokasveja rehua. Minä edustan eh, Ranskan kauppa luomukamaria, joka kattaa erilaiset tuotantotavat, myös luomun. Minulla on täällä valmisteltu esitys, pyrin kuitenkin sitä vähän tiivistämään. Eli jos sanoisin Ranskan maataloustuotannossa. Täällä on näitä kuvia aika paljon. Ensinnäkin voitte nähdä, että tuotanto on kovasti lisääntynyt viimeisen 20 vuoden aikana. Eli tästä oikealta puolelta näkyy eh, luomutuotanto, vasemmalla puolella perinteinen tuotanto, mutta ei tässä niin mm, kovin kaukana kuitenkaan olla, mutta ehkä vähän enemmän moninaisuutta niin kuin pitääkin olla luomutuotannossa ja puhuisin vielä vähän pidempään sitten tästä kaaviosta. Nämä korkeimmat eh, kohdat kaaviossa ovat ne, joissa on eniten sekatuotantoa ja voitte havaita, että yli 40 prosenttia eh, tiloista on sekatiloja ja siksi tämä asiasta aikaisemmin puhuttiin on todella tärkeä meille. Näin siis kun markkinoista puhutaan, ne näkyvät tästä, eli selvää kysynnän kasvua kuluttajan toimista. Ja luomutuotannon kehitys lähtee liikkeelle todesta eh, maataloustuotannosta tässä vasemmalla puolella sinisellä on Ranskan luomutuotanto, eli näin suuri osa Ranskassa kulutetusta luomutuotannosta tuotetaan Ranskassa. Ja mitä tulee sitten tähän asetusehdotukseen? Meidän oli nyt vähän hankala löytää tästä taustalta selkeää ehdotusta. Erik Andrio juuri tästä muistutti se, että luomutuotannon periaatteet eivät löydy tekstin alusta, on vähän hankala asia. Eli onko tämä asetusehdotus nyt todella luomun edistämistä Euroopassa? Me emme ole tähän kysymykseen löytänyt oikeaa vastausta. Mitä tulee delegoituihin säädöksiin, tästä on jo puhuttu, kaikki ovat suurin piirtein samaa mieltä, kappaleista 236. Nämä tekniset määräykset ovat hyvin tärkeitä yksityiskohdatkin ja siksi ne pitää tehdä selväksi itse tekstissä eikä delegoidussa säädöksissä, mitä tulee sitten tähän sekatuotantoon. Niin kuin sanoin, Ranskassa sitä on paljon ja sekatuotannosta luopuminen johtuisi, johtaisi siihen, että pitäisi muuttaa tuotantoa ja varmasti luomutuotantokapasiteetti vähenisi, eli tällä olisi päinvastainen eh, lopputulos kuin mitä komissio esittää. Eli meillä vähenisi luomutuotanto ja tulisi lisää tuontia. Ja siksi sekatuotannosta luopuminen ei ole tällä hetkellä hyvä ajatus. Pitkällä tähtäimellä siitä voidaan puhua, mutta joka tapauksessa tähän tarvitaan aikaa. Mitä tulee sitten siemeniin ja kasveihin tarvitaan vähitellen yhä enemmän eh, luomusiemeniä, mutta perinteisen tuotannon siemeniä on todella tarpeen käyttää yhä toistaiseksi. Erityisesti jos eh, pystyttäisiin harmonisoimaan eri maiden tietopankit ja näin tuottajat, jos eivät löydä luomusiemeniä niin he voivat täältä tietopankista etsiä muita, eh, hankita paikkoja. Tämä toimii aika hyvin ja me tarvitsisimme myös listan, eh, kansallisen listan tuotteista, jotka ovat poikkeuksien ulkopuolella. Ja mitä tulee sitten eläinten rahoon, niin ei puhuttaisi alueista, vaan Euroopan unionista. Eli 90 prosenttia nautojen, lampaiden ja vuohien eh, rehusta pitää tulla Eh, Euroopan unionista 60 prosenttia sikojen ja siipikarjan rehusta on tultava Euroopan unionista ja yhdestä 5 prosenttia, eh, sen pitää olla luomutuotantoa, mutta 5 prosenttia voisi olla muualta. Tämä on todella tärkeää. Mitä tulee sitten tähän kontaminaatiotasoon ja kynnykseen? Tämä on nyt todellinen ongelma tällä hetkellä ja haluaisimme yhtyä komission tavoitteeseen, että haluttaisiin todella parantaa olemassa olevia säädöksiä. Nyt käytänteet erot kosti toisistaan ja tällä tavoin voidaan todellakin kuluttajia vakuuttaa. Meillä on erilaisia eh, tasoja eh, kontaminaatiolle, eh, minkä lopulla ne eivät enää ole luomutuotteita, minkälaisia analyysiä käytetään ja niin poispäin. Meilläkin on erilaisia kynnyksiä käytössä eri puolilla Ranskaa. Tämä on täysin käsittämätöntä. Harmonisointia pitää tietysti tehdä jäsenvaltioissa, mutta jos tämä voisi Euroopan unionin tasolla saada eh, lisää panosta, niin tämä olisi todella tärkeää. Komission ehdotus on ehkä vähän ennenaikainen. On kuitenkin tärkeää, että näitä aiheita työstetään jatkossakin, niin kuin sanoin. Mutta se, että ei ole tällaista kontaminanttikynnystä, ei tarkoita sitä, että pitäisi edistyä neljässä muussa asiassa, eli pitää eh, harmonisoida eh, tutkimustapoja ja laboratorioiden käyttämiä kontaminantti eh, etsimismenetelmiä ja on mietittävä, mitkä nämä kynnystasot ovat. Ja jos kynnystasoihin päästään, niin pitää olla hälytysjärjestelmä ja pitää miettiä, minkälaisia korvauksia Euroopan unionin tasolla maksettaisiin. Tämä pitää määrätä vältellä. Eli tarvitaan eh, kunnon valvontaa, pitää olla vähintään yksi vuosittainen eh, valvonta, josta ei tietenkään ilmoiteta per tuottaja. Ja pitää olla mahdollisuus, että ei pidä hakea sertifikaattia, jos myydään paketoimattomia tuotteita. Tämä on hyvin tärkeä tuottajien kannalta. Sertifiointijärjestelmä on heille tärkeää. He arvostavat sitä, vaikka se on kallis. Tämä varmistaa sen, että valvonta toimii ja näin luomutuotanto erottuu selvästi monesta muusta tuotantotavasta. Tuotannon tasolla ei ole kovinkaan paljon ongelmia mielestämme suurin osa ongelmista liittyy tuontiin. Ja siksi on tärkeää vielä täydentää tätä ehdotusta trooppista maista ja päivätasajan alueilta tulevien tuotteiden osalta. Minä haluaisin mainita valvonnan yhteydessä myös tämän sekatuotannon. Me luomutuottajat Ranskassa olemme olleet huolestuneita komission ehdotuksesta se, sen mukaan tuottajilta kiellettäisiin sekatuotanto, mutta ei kuitenkaan jalostajilta eikä kauppiailta. Eli ei siis selvästikään ole mitään syytä eh, olla antamatta lupaa sekä toimintaan koko tälle ketjulle, erityisesti tuottajille. Ja lopuksi haluaisin kutsua teidät eh, luomutuotanto tapahtuma, joka pidetään kahden vuoden välein. Tämä on nyt Tech et Bio nimeltään, eli tervetuloa Valanssiin. Ja siellä voitte tutustua luomutuotantokokemuksiin Ranskasta. Eli eh, tässä puhuin vähän nopeammin kuin se aika, mitä minulle oli varattu. Eli näin jää lisää aikaa keskustelulle. Kiitos. Bardzo dziękujemy za wypowiedź, za zaproszenie. Kiitos oikein paljon tästä esityksestä ja kutsustanne. Seuraavana annan puheenvuoron Rova Isabella Ybertsbergerille. Hän on luomuviljelijä ja Itävallan nuorten luomutuottajien verkoston edustaja. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Omalta puoleltani myös äh, oikein hyvää päivää. Olen iloinen, että voin nyt antaa teille pienen katsauksen käytäntöön. Minun esitelmässäni on kyse meidän bioheinämaitotilastamme ja markkinatilanteesta Alpien alueella ja Bangista, Bio Austria Next Generationista ja omasta arviostani teidän kysymyksiinne. Meidän luomu heinämaito yrityksemme lähtee siitä, että tuotamme mahdollisimman suurella tiedolla, mahdollisimman luonnonläheisesti mitä parhaimpia elintarvikkeita. Meidän koko luomu tilallamme on 105 hehtaaria laidunta ja 80 hehtaaria peltoa ja tällä voimme hyvin ruokkia meidän karjamme. Tämä on perheyritys, ja sille on hyvin tärkeää yhteistyö. Me olemme myös selvästi jakaneet nämä työn painopistealueet. Jo 20 vuoden ajan meillä on ollut pihatto navetta, jossa on koko vuotinen pääsy ulos. Kesällä meillä on lisäksi muitakin vaihtoehtoja. Toinen ravinto, jota lehmä itse saa, on yksi parhaita ja edullisimpia valkuaisainelähteitä. Olen itse vakuuttunut siitä, että laiduntaminen vaikuttaa myönteisesti lehmän terveyteen. Eli sen moton mukaisesti, että jos lehmä voi hyvin, myös maataloustuottaja voi hyvin. Kesällä meidän rehumme on tuota laidunrehua ja talvella parasta mahdollista rehua. Annamme lisäksi myös väkirehua, mutta maksimissaan tietyn osuuden ja mm, kivennäisrehu ja suolakivi tulevat täydentävinä. Tämä on hyvin lajinmukaista ravintoa. Sitten meillä on uusi ulko, pihattonavetta vanikoille ja tätä kautta olemme saaneet paremman eh, tilan vasikoille – Tällä alalla olemme oppineet erittäin paljon saksalaisilta yrityksiltä. Sitten kokonaistieto maaperästä, kasvista ja eläimestä on ratkaisevaa kaikille maataloustuottajille. Pitää olla myös tietynlaista yrityshenkeä. Ja siinä mielessä on kyse elinikäisestä oppimisprosessista ja tietystä eläinten lukemisen taidosta. Ne ovat keskeisiä, jotta menestyy. Sitten biovalvonta, luomuvalvonta meidän tilallemme. Tästä aiheestahan olemme kuulleet tänään jo aika paljon. Yleisesti ottaen tilamme valvotaan vähintään kerran vuodessa ilmoittamatta ja valvonnan tekee ulkopuolinen valvontataho. Ainoastaan tällaisella tehokkaalla valvonnalla voidaan taata avoin, läpinäkyvä tuotantoketju ja tätä odottavat myös yhä useammat kuluttajat. Bio-luomutuottajat eivät pelkästään tuota korkealaatuisia tuotteita, vaan tekevät myös paljon ympäristön suojelemiseksi ja elintilan suojelemiseksi. Meillä Salzburgissa on huomattava juomaveden laatu, melkoinen lajien monimuotoisuus ja vielä kaunis vaihteleva maisema matkailua varten. Luonnon vaikutusten kautta, kuten sateen kautta, voi syntyä tilanne, jossa naapuripelloilta siirtyy jonkin verran jäämiä. Siksi tämä ehdotus luomutuotteiden omia raja arvoja varten on torjuttava. Se koskisi joka tapauksessa niitä tiloja, jotka eivät käytä kemiallisia aineita. Se ei olisi reilua todetut kontaminaatiot on arvioitava prosessin puitteissa ja niistä on annettava omat sanktionsa, kun tällainen rikkomus on voitu todeta. Olen sitä mieltä, että tällainen koko tilaan kohdistuva, ennalta ilmoittamaton, kerran vuodessa tapahtuva valvonta on käytännön kannalta hyvä ratkaisu, kun sen tekee jokin riippumaton valtion hyväksymä taho. Sitten sitten markkinatilanteesta Alppien alueella. Omasta näkökulmastani meidän osavaltiossamme Salzburgissa 50 prosenttia kokonaismaapinta-alasta on luomutuotannossa. Me olemme tällä tavoin Euroopan ykkös luomualue. Kyseessä on Alppialueen pienistä yrityksistä ja on tärkeää, että voidaan päästä markkinoille NIS-tuotteilla. Siksi me tuotamme esimerkiksi meillä kotona parasta luomu heinämaitoa koska sitä on noin vain kolme prosenttia EUsta ja luomuna vielä vähemmän on meidän tuotteemme melkoinen harvinaisuus. Maidon erityisen laadun vuoksi heinämaidosta valmistetusta juustosta voidaan saada tuote, jossa ei ole minkäänlaisia lisäaineita ja säilöntäaineita ja näin syntyy terveellinen luonnontuote ja tämän laatutuotteen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Nämä ovat suuria mahdollisuuksia Alppialueen maidon tuottajille mm, standardimaidon tuotannon kiintiöiden päättyminen tuo varmasti suuria muutoksia markkinoille, mutta minä lähden siitä, että tämä meidän luomuheinämaitomme on sellaista, jota kuluttajat ja elintarvikeliikkeet edelleenkin vahvasti haluavat. Meidän vuorialueellamme on tärkeää, että tämä lisävaiva, esimerkiksi eh, naveta-alueiden niitto, on edelleen mahdollista, jotta tällaista lajin kannalta oikeaa eläinten kohtelua voidaan jatkossakin tehdä. Ja sitten tästä meidän järjestöstämme. Vuonna 2007 me perustimme tämän nuorten verkoston BioAustrian sisälle. BioAustria on Itävallassa maataloustuottajien järjestö, poliittisesti tärkeä edustus. Ja siinä annetaan myös tietoa niin kuluttajille kuin muillekin. Tavoitteena on se, että nuoret luomusta kiinnostuneet verkottuvat, voivat oppia toisiltaan ja voidaan myös ymmärtää erilaisia toimintatapoja. Me järjestämme ekskursioita, seminaareja ja olemme mukana poliittisessa keskustelussa. Vuodesta 2015 alkaen jokaisessa BioAustrian osavaltion puheenjohtajistossa on mukana suoraan joku luomutuotannon edustaja ja näin taataan suora vaikutusmahdollisuus. Me olemme kuitenkin noita huomisen luomutuottajia. Ja mikä meitä motivoi? Meidän kannaltamme luomutuotanto on itsestäänselvyys. Luomumaatalous takaa kestävän tuotantotavan, joka varmistaa sen, että seuraava sukupolvi eli minun lapseni voi toimia samoissa edellytyksissä ja olosuhteissa kuin minäkin. Ja biologisesti tämä on ehkä suurempi haaste, edellyttää enemmän tietoa maankäytön, kierron, kasvien ja eläinten luonnon kierrosta ja se on myös äärimmäisen hauska. Tämä EUn luomuasetus on tärkeä perusta meidän päivittäiselle työllemme. Siihen tehtävillä muutoksilla voi olla huomattavia vaikutuksia luomutuottajiin. Meille nuorille tuottajille on kyse tulevaisuuden mahdollisuuksistamme. minulle on jo etukäteen esitetty pari kysymystä valiokunnalta ja haluaisin nyt puuttua niihin hiukan näiden jäämäraja-arvojen torjunnan luomutuotteiden osalta otinkin jo esille. Ja sitten nämä sekatilat ja tuotantosuunnan muuttaminen. Minusta koko tuotantosuunnan muuttaminen on järkevää. Me olemme ankkureineet tämän omiin tuotantomääräyksiin. Me tiedämme kuitenkin, etteivät kaikki tilat Itävallassa ja EU:ssa voi lähteä koko tilan osalta luomutuotantoon. Komission ehdotukset luomuun siirtymiseksi eivät ole maataloustuottajan näkökulmasta aina käytännöllisiä. Esimerkiksi se, että ensimmäisenä vuonna vain 15 prosenttia tuosta rehusta on mahdollista ottaa omasta tilasta. Se ei ole kierron periaatteen mukaista eikä käytännöllistä tuottaja haluaa ennen kaikkea myydä omia tuotteitaan eikä ostaa tuotteita. Tämä on melkoinen este luomuun siirtymisessä. Minkälaisia vaikutuksia sitten odotan tämän ehdotuksen täytäntöönpanosta? Odotan, että luomutuotanto taantuu, jos komission ehdotus toteutuu tällaisenaan. Eli määräykset, jotka eivät ole lähellä käytäntöä, esimerkiksi siemenviljan osalta, eivät auta luomutuotannossa ja siihen siirtymisessä. Ja nämä todennäköisesti karkottavat maataloustuottajia luomun parista. Minusta komission ehdotus on siksi hyvin vaarallinen. Se ei vahvistaisi luomutuotantoa, kuten on tarkoitus, vaan heikentäisi sitä ja se tarkoittaa sitä, että maatalous ei myöskään tekisi näin suurta omaa osuuttaan ympäristömielessä. Vetoankin siksi Euroopan parlamentin jäseniin, ette te unohtaisi, että Euroopassa tarvitaan kestävää tulevaisuuteen katsovaa maataloustuotantoa. Siksi on yritettävä laajentaa luomutuotantoa asetuksilla, jotka ovat käytännöllisiä ja toteutettavissa. Kiitokset huomiosta. Bardzo dziękuję. W tej chwili zabierze głos pani... E, Kiitos. Ja seuraavana Elia Rodriguez Alvarez Hänellä on luomutila ja hän edustaa Galician alueen tuottajaa. Olkaa hyvä. Buenos días a todos. Oikein hyvää päivää kaikille. Minä en useinkaan puhu yleisen edessä, joten pyydän jo etukäteen anteeksi, että en ole kovin tottunut puhuja. Minulle on hyvin selvää, että Eurooppa tarvitsee luomutuotantoa ja luomutiloja. Ja itse ajattelisin, että perinteiset tilat pitäisi vähentää mahdollisimman vähin, jotta voitaisiin edistää luomutuotantoa ja saada syntymään yhä lisää luomutiloja. Kuten tiedätte, luomutila, luomutuotanto parantaa itse maataloustuottajan elämänlaatua, ympäristön laatua, luo työpaikkoja, mikä on myös hyvin tärkeää. Ja lisäksi se tuo maatalousyhteisöön lisää ihmisiä, nuoria ihmisiä tai vähemmän nuoria ihmisiä. Se elävöittää maaseutua, se luo maisemaa ja tämä on hyvin tärkeää, koska maaseutu kuolee, ihmiset lähtevät maaseudulta, tilakoko suurenee ja pientilat häviävät. Esimerkiksi meidän alueellamme Galisiassa on joka kesä suuria metsäpaloja ja tulipaloja. Ja se on seuraus siitä, että ihmisiä ei ole siellä maaseudulla. Silloin kun mm, maaseudulla oli paljon työntekijöitä ja metsissä, silloin ei ollut näitä suuria tulipaloja. Minulla on muutamia ehdotuksia, jotka ovat mielestäni hyviä. Olen vuosien ajan omistautunut maataloudelle ja luomu maatalouden tulee olla prioriteetti. Meidän täytyy vähentää perinteisen maatalouden osuutta. Ei enemmän sääntelyä, ei vähemmän sääntelyä, vaan yksinkertaisesti kulkea kohti kestävää maataloutta. Se on tärkeää. Tärkeää on se, että meidän lapsemme voivat edelleen työskennellä samalla, samassa maassa, työstää samaa maata ja viljellä sitä, mitä me olemme viljelleet. Jos perinteistä maataloutta jatketaan, niin se on käytännöllisesti katsoen mahdotonta kaikkien tuholaisen torjunta-aineiden ja kasvinsuojeluaineiden takia. Me siis tarvitsemme tietynlaista tukea, esimerkiksi jyvät, siemenvilja. Osa siemenviljastani tulee omalta tilaltani ja niinpä me siis jatkamme näiden siemenviljojen tuotantoa. Jos ne pitäisi sertifioida, niin minä en sitä voisi tehdä ja tämä taas aiheuttaisi sen, että tärkeä geneettinen materiaali joutuisi hukkaan. Eli minä ehdottaisin, että maataloustuottajat voisivat keskenään vaihtaa siemeniä, tietenkin vain luomutuottajat keskenään tätä siemenviljaa, jotta tämä geneettinen materiaali ei katoaisi. Tutkimus on toinen tärkeä viestini. Maassamme on valitettavan vähän tutkimusta, jotta itse saan luomusiemeniä, jotka ovat sertifioituja, niin joudun hankkimaan ne Itävallasta, Ranskasta, tai Saksasta. Omassa maassani ei ole yrityksiä, joilta niitä voisin ostaa. Jotkut niitä toki tuottavat, mutta hyvin pienessä määrin, hyvin korkeaan hintaan, eikä niistä ihan tarkkaan tiedä, miten ne toimivat omalla alueella, koska niitä on testattu muissa paikoissa, muilla maantieteellisillä alueilla, eikä se ole sama asia. Ilmasto on ihan erilainen Itävallassa kuin Espanjassa ja meiltä puuttuu tutkimusta, jotta voisimme sopeuttaa nämä siemenet oman alueemme tarpeisiin. Me tarvitsemme enemmän tukea, jotta voisimme tuottaa tuotteita, mutta minä en saa minkäänlaista tukea, koska tuki määräytyy pinta-alan mukaan. Ja tällaisissa puutarhaviljelmissä kuin oma viljelmäni, niin nämä, se, ei, se ei täytä tuen ehtoja, koska se on pinta-alaltaan niin pieni. En ole edes hakenut mitään tukia, koska ö, hakuprosessista olisi jo enemmän vaivaa. Se on jo suurempi haitta kuin se, ettei saa apua. Eli hehtaaripohjainen tuki on väärä kriteeri pientilallisille. Pitäisi olla tuotantopohjainen tuki. Sitten eh, luomutuotteiden kulutus, se aivan selvästikin on kasvussa. Tämä on aivan selvä asia ja siksi meidän täytyy pystyä tuottamaan elintarvikkeita näitä asiakkaita varten, jotka haluavat. Ja minä en tarkoita nyt mitään eliittiasiakkaita. Minä en halua tuottaa tällaiselle äh, luksuskuluttajalle, joka pystyy maksamaan tuotteista mitä tahansa. Minä haluan tuottaa tavallisille ihmisille, kaikille ihmisille. Se on meidän maataloustuottajien tehtävä en pelkästään niille, joilla on kaikkein korkein ostovoima, että ainoastaan luksuskuluttajat voivat syödä luomua. Tämä ei ole mielestäni oikea periaate. Siksi tarvitsemme lisää institutionaalista tukea, jotta tämä ravinto, nämä elintarvikkeet tulisivat koko väestön saataville. Mitä sitten tulee tuontiin niin jos meillä on erittäin kovat säädökset ja sitten voidaan harjoittaa tuontia sellaisista maista, joissa sääntely on lievempää, niin me emme todellakaan kykene kilpailemaan näiden maiden, näiden tuontitavaroiden kanssa. Minun mielestäni luomutuotanto on välttämätöntä ja, ja, ja sen on oltava kaikille, ei ainoastaan meille, jotka istumme täällä Euroopan unionin saleissa. Ja sitten elintarvikkeet, jotka eivät ole luomua, niillä ei ole tätä samaa laatua. Meidän täytyy tehdä kovasti töitä, jotta voimme ehm, todistaa tuotteidemme laadun mutta nimenomaan me itse tuottajat maksamme siitä kontrollista, joka sertifioi omien tuotteideni laadun ja, ja luomuluonteen. Mutta näiden, nämä kontrollit pitäisi maksaa institutionaalisista varoista. Se ei mielestäni ole reilua. Asiaa pitäisi mielestäni tutkia. Ja sitten voisin vielä vastata näihin kysymyksiin. Jäämäkynnykset, jäämärajat. Jos jäämät ovat peräisin itse tilalta, samalta maataloustuottajalta. Silloin kynnysarvon pitäisi olla nolla, mutta totta kai me olemme alttiina ulkopuolelta tuleville, tuleville kontaminaatiolle. Se saattaa tulla esimerkiksi ilmasta, eikä se ole meidän vikamme, emmekä me voi sille asialle mitään. Se voi tulla myös vedestä, joten en oikein tiedä omasta puolestani. Olen sitä mieltä, että kynnysarvon pitäisi olla nolla. Toivottavasti se voisi olla nolla, eikä meillä olisi saastunutta ympäristöä ympärillämme. Itselläni on naapureita, jotka eivät tuota luomu tuotteita, vaan perinteisiä. Totta kai minä en tietenkään aio haastaa ketään oikeuteen siksi, että hän tuottaa eri tavalla mieluummin luovun omasta Niin Toinen tuottaa eri tavalla kuin minä, mutta me olemme kuitenkin saman ammattikunnan edustajia. Me olemme molemmat maataloustuottajia, toinen vain tuottaa perinteisellä menetelmällä. No, sääntelystä puhuinkin jo, ja Sitten tämä seitsemäs kysymys, joka liittyy komissioon. Mielestäni siihen on hyvin vaikeata vastata. Mielestäni tämän asetuksen pitäisi olla hyvin ankara. On tarkoitus tuottaa terveellisiä, saastuttamattomia elintarvikkeita, mutta en tiedä, voiko komissio päästä tähän päämäärään, mutta mielestäni tästä asiasta täytyy keskustella erittäin perusteellisesti ja pitkästi. Me olemme osa tuotantoa ja osa elämää. Ja nyt aikani taitaa olla lopussa. Kiitoksia. wysłuchanie Państwa było wielką przyjemnością. Te wypowiedzi naprawdę... On ollut todellinen ilo kuulla kaikki nämä puheenvuorot, jotka olivat kaikki hyvin rakentavia. Ja ne olivat myös esimerkillisiä, koska puhuttiin sen verran, mitä aika oli rajattu. Muiden pitäisi toimia näin. Nyt on 12 puhujaa puhujalistalla. Ja varttia vaille meidän pitäisi lopetella, koska sen jälkeen meillä on koordinaattorikokous. Eli nyt minuutti per henkilö. Älkää tästä vihastuko. Esittäkää kysymyksiä. Puda, yksi minuutti. Uh, Suuret kiitokset puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti yhdessä minuutissa. Minä arvostan tätä, mitä asiantuntijat ovat luomutuotannon osalta todenneet. Toivottavasti saamme aikaan hyvät puitteet, jotta voimme kehittää luomutuotantoa jatkossakin. On hyvin tärkeää muistaa maataloustuottajat, jotka viljelevät luomua, mutta hyvin tärkeää on samaan aikaan, ettemme unohda kuluttajia, näiden tuotteiden kuluttajia, sillä viime kädessä hehän ovat niitä loppukäyttäjiä ja he tavallaan mahdollistavat maataloustuottajien toiminnan. Pitää ajatella niitä, jotka haluavat maksaa enemmän luomutuotteista, juustosta, luomutuotteista yleensä. Siksi minusta näiden poikkeuksien tulisi olla hyvin rajallisia ja jossakin vaiheessa niistä tulisi voida luopua. Mielestäni tämä on myös eh, mahdollinen petosten lähde. Haluaisin puhua kuitenkin myös näistä jäämistä, jotka toitte esille. En usko, että meidän tulee olla sallivia jäämien osalta, sillä tuote, jossa on paljon jää, eläimiä pitäisi katsoa ei-luomuksi, vaikkei kyseessä olisikaan maataloustuottajan vika, koska tämähän tarkoittaa muuten sitä, että me olemme muuttumassa vakuutusyhtiöksi. Kiitos ja Sari. Haluan onnitella Ähm, tätä viimeistä puhujaa hänen puheestaan, jos hän puhui ensimmäistä kertaa julkisesti, todella vaikuttava puhe, ja vielä näistä yleisistä toimista. Eli tarvitaan jonkinlainen yksilöllinen työstäminen. Tämä on se tärkeä seikka, jonka mainitsitte. Eli konkreettinen kysymys minulta tähän seitsemään kohdan, jota mainittiin. Mitä me oikein teemme? Koko Euroopassa on kaikenlaisia argumentteja. Saksalainen kollega sanoi aivan selvästi, että kyseessä on aikuinen ihminen ja hänen pitää antaa toimia. Mitä kaikkea me lähdemme nyt tekemään. Kohta me lähdemme pilkkomaan kaikki nämä siipikarjatuottajat ja kaikki muutkin tuottajat heidän tilansa. Mitä me voimme tehdä siis, jotta voimme taata, että se kaikki, mitä Euroopassa nyt ollaan tekemässä, ei mene ja pilko noita sekatiloja? Pan Buonanno. Sì, grazie. io sono Kiitos puheenjohtaja. Vuonna 2000, vuosi 2021 on liian kaukana mielestäni. Minä puolan kuluttajia, en monikansaisia yrityksiä tai muita eturyhmiä. Minä haluan puhua pienten ihmisten puolesta, niiden puolesta, jotka tuottavat oikealla tavalla. Itävallassa on siis vuosittainen, vuosittaista valvontaa, joka vuotista sellaista. Tämä on ikään kuin innovaatio, eli helmikuussa tullaan valvomaan ja sitten loppuvuosi tehdään ihan mitä vaan. Ei, valvontaa tarvitaan lisää, sillä muuten ihmiset tekevät ihan mitä vain ja kuluttajat tästä joutuvat maksamaan. Ja sitten tämä mantiteinen merkintä, kyllä kuluttaja haluaa tietää, mistä tuote on tulossa, jos valvonta on ollut, miksi ei voi kertoa, mikä on mantitinen alkuperä. Ja vielä yksi seikka, jos luomutuottaja ostaa ja maksaa niistä vähän enemmän, niin haluaa tietysti terveellisen tuotteen. Jos haluamme, että tuote on terveellinen ja kalliimpi, niin tarvitaan lisää valvontaa, vähemmän sanahelinää ja sellaista tuotantoa, josta on hyötyä kuluttajille. Kiitos ja edustaja Meko. Здравейте от мен. Първо искам да благодаря на гостуващите специалисти. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää asiantuntijoitamme heidän loistavista puheenvuoroistaan. Minulla on kysymyksiä ensimmäiselle asiantuntijoistamme. Oikeastaan kysymyksiä oli kolme, mutta kysyn niistä vain yhden ja toivon, että ensimmäisen paneelin asiantuntijat, jos he vielä ovat paikalla, voivat vastata kohdissa 66 ja 62 tässä ehdotuksessaan komissio ehdottaa tuottajien ryhmittelyä hallintotaakan ja kulujen vähentämiseksi. Saman aikaan sanotaan, että toimijaryhmä on sellainen, jossa yksittäisellä maataloustuottajalla ei ole yli viittä hehtaaria maatalousalaa ja elintarvikkeiden ja rehutuotannon lisäksi hän voi olla mukana myös tuotteiden jalostuksessa ja prosessoinnissa. Tarkoittaako tämä sitä, että jos joku haluaa päästä tälle alalle, niin on tällaiset aika vaativat vaatimukset. Tarkoittaako tämä siis sitä, että ryhmäsertifikaatti edellyttäisi, että kaikki nuo tuottajat ovat myös mukana prosessoinnissa? Voitteko kommentoida tätä? Dziękuję pani poseł Kiitos ja sitten Hasekamp, olkaa hyvä. Ja kiitokset puheenjohtaja. Sydämelliset Kiitokset erittäin hyvistä puheenvuoroista. Näiden pohjalta olen toiveikas näiden teidän puheenvuoronne jäljiltä. Minulla on yksi kysymys, joka liittyy ennen kaikkea eläinten suojelun, eläinten hyvinvointiin. Itävallan rouva puhui hyvin siitä, miten he, ne pääsevät laitumelle. Salliiko tämä ehdotus sen, että nyt voidaan kitkeä pois sellaiset eläimille kestämättömät toimintamallat, kuten esimerkiksi kastrointi tai eläinten pitäminen yksinomaan sisätiloissa. Eh, tämä on tietysti vähän erikoinen asia, mutta haluaisin mielelläni kuulla, mitä olette tästä mieltä. Ja toisekseen kysymys noista jäämistä eh, asiantuntija tässä sanoi, että hänellä on ollut ongelmia eh, naapureista. Eikö olisi hyvä, että voitaisiin jollakin tavalla rajoittaa myös perinteisen maatalouden mahdollisuuksia niin, että siitä ei olisi teille liikaa haittaa. Dziękuję pan poseł Zulo. Kiitos ja Zulo. Raggiungere una produzione agricola interamente... Kiitoksia, jotta voi toteuttaa täydellistä luomutuotantoa, mikä on tietysti meidän päämäärämme ja sitä varten tarvitsemme asetuksen ja säädökset, jotka eivät olisi kaiken kaikkiaan liian ankaria, jotka kääntyisivät sitten asiaa vastaan. Meidän pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota raja-arvoihin, jotka tuohon säädökseen tulisivat. Toki voimme keskustella myös jäämistä, koska kun puhutaan luomutuotannosta, niin silloin täytyy muistaa, että luomutuotanto on prosessi. Meidän on keskityttävä ennen kaikkea tähän prosessiin. Jäämähän voi olla myös sekundaarinen, toisarvoinen asia tässä. Minä haluaisin meidän vieraillemme esittää seuraavan kysymyksen, koska sekatilojen olemassaolo tuntuisi olevan ongelma, niin miten teidän henkilökohtaisen kokemuksenne pohjalla, kuinka paljon aikaa tarvitaan siihen, että perinteinen tila siirtyy kokonaan luomutuotantoon ja täydellisesti? Oui, bonjour, euh, très rapidement. Uh... Ja Bove. Niin, ihan lyhyesti. Pitää lähteä liikkeelle taas tästä alusta. Miksi komissio aloitti tämän keskustelun uudesta tekstistä? No tämä tietysti siksi, että tuontimarkkinoilla on ollut petoksia. Tästä lähdettiin liikkeelle. Miksi siis laaditaan tällainen kaiken kattava teksti, jos ongelmana ovat petokset, jotka liittyvät väärin biotuotteisiin? Viimevuotinen Italian skandaali oli aika hurja oli määrä soijaa, joka oli tuotu, ja maissa, joka oli tuotu eri maista, eivätkä ne olleet luomutuotteita. Kuitenkin siinä oli sertifikaatit olemassa ja tytäryritykset ja muut. Ja tämä oli todellinen skandaali. Tästä tässä on kyse, jos kuluttaja ei voi luottaa eh, luomuun siksi, että on vääriä luomutuotteita tai tuontituotteita, niin tässä ei huomata tätä keskeistä kysymystä. Ja siksi minä haluaisin kysyä asiantuntijoilta, mikä heidän kantansa on. Pitäisikö nyt ainoastaan puhua tästä tavoitteesta ja sopiko tämä maatalousvaliokunnalle tässä on sertifiointiongelma ja toisaalta valvontaongelma ja kolmanneksi ongelma, joka otettiin esille, eli nämä jäämät. Sillä tällä hetkellä, jos viljelijää tuotteista löytyy jäämiä, niin sitten hän ei saa luomu statusta ja hän voi vain itkeä. Kiitos. Dziękuję, pan poseł Rope. Kiitos, Rope. Olkaa hyvä, yksi minuutti. E, iš tikrųjų, mane šiek tiek nuvylė ekspertų. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olin nyt hiukan pettynyt tästä asiantuntijoiden kannasta, että komission asiakirja, komission ehdotus ei ole erityisen hyvä ja että meidän on työstettävä sitä vielä paljon parantaaksemme sitä. Kaikkihan me haluamme hyviä ja turvallisia ja hinnaltaan hankintakelpoisia elintarvikkeita ja on oikeastaan melkoinen ihme, että kuluttajilla on näinkin vahva luottamus. Haluaisin kuulla näiltä asiantuntijoilta, kysyä heiltä tässä mielessä, että se, mitä tuotetaan luomutuotteina, sen pitää olla todella myös saatavilla ja saatavilla kuluttajille oikeaan aikaan usein luomutuotteita ja perinteisen tuotannon tuotteita sekoitetaan ja ne eivät päädy riittävän hyvin kuluttajille. Kuluttajat tavallaan hukkaavat suunnan. Vastaisuudessa on oltava selvät ja käytännölliset säännöt. Kiitoksia puheenjohtaja kaksi huomiota näihin poikkeussäännöksiin. Se, mitä täällä satko, äh, sanottiin siemenviljasta, niin hyvin monistakin dokumenteista käy ilmi, että luomusiemen viljaa ei ole tarpeeksi saatavilla. Joissakin toisissa poikkeusjärjestelyissä on vaikeampaa esimerkiksi nautojen ähm, navettaolosuhteissa on paljon epäselvää. Uusia navettoja on toki rakennettava, mutta joskus se on mahdotonta. Joskus sitten te, joissakin teknisissä asioissa otetaan sarvet pois lehmiltä. Se kuulostaa tosi romanttiselta, että lehmillä pitäisi olla sarvet tai naudoilla pitäisi olla sarvet, mutta en ole ollenkaan niin vakuuttunut, että asia on näin olisi ehkä keskitie siirtymäasioissa pyrkiä siihen, että samalla tilalla ei tuotettaisi samaa tuotetta sekä perinteisesti ja luomusti. Esimerkiksi joissakin äh, vaikkapa viinitiloilla tai hedelmätiloilla äh, voitaisiin sitten ehkä erilaisia tuotteita tuottaa eri tavoin, mutta ei samaa kahdella tavalla. Kiitos. Ferran nie zabierał głosu. Bardzo proszę pana o zabranie głosu. Jedna minuta. Edustaja Ferran. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos. Kiitos. Je pense que tout le monde est d'accord pour... Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopassa ollaan samaa mieltä siitä, että luomua täytyy auttaa ja rohkaista ja meillä on hyvin hienoja periaatteita, mutta haluaisin kuitenkin kiinnittää huomioon täällä oleiden ammattilaisten mielipiteisiin ja näkemyksiin, jotka eivät ole meidän näkemystämme mukaisia. Sitten ovat geneettisesti modifioidut organismit, hormoninaudat ja muut Eli sitten meillä on hienoja periaatteita ja kuitenkin teemme vapaakauppasopimuksia, jotka ovat näiden periaatteiden vastaisia. Kiitos. E, Kiitos. Ja seuraavaksi Anjo Aguilera ja Köstinger. Pyytäisin, että ette puhuisi, paitsi jos teillä on todella konkreettinen kysymys. Puoli minuuttia. Agnew, puoli minuuttia. So, the interpreter said Mr. Guillaume. Minä kuulin herra Guillaume, mutta tarkoititteko minua Agnewta? Okei, okay, no hyvä. Sitten kolme lyhyttä kysymystä Lybersbergille tämä kysymys. Te sanoitte, että teillä on 500 lypsylehmää 150 aarilla. Ja näin minä tämän kuulin, mutta tämä vaikutti ihan mahdottomalta tekin siellä puistelit päätäne. Eli voitteko nyt sanoa, onko tämä huhu oikein? Minä olen kuullut, että Itävallan luomutuottajat voivat käyttää tiettyjä tuotteita, onko tämä totta? Ja sitten jos valtavasti ihmisiä tulee luomu alalle, niin heitä tulee liikaa, eikä siitä saa enää omaa preemiota. Eh, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää muutaman huomion, kun otetaan huomioon, että luomuviljely on vielä suurempi asia kuin pelkkä terveellisten tuotteiden tuottaminen. Mielestäni tässä ei pitäisi pelkästään lähituotteita tässä säädöksessä suosia, vaan muutakin. Kiitos, Köstinger. Kiitoksia. Tämä keskustelu on ollut hyvin jännittävä. Nyt kysymys teille. Te sanoitte, että juuri pienillä tiloilla ei juurikaan ole mahdollisuuksia. Olen itse Itävallasta ja nimenomaan pienille tiloille luomutuotanto on melkoinen mahdollisuus sielläkin, missä on haittatilanne. Kysymys te sanoitte, että tarvitaan enemmän tukea. Oletteko sitä mieltä, että se pitäisi tapahtua siis taloudellisena tukena, e, tällä tavalla edistämisenä, vai onko kyse siitä, että markkinoilta saataisiin tuotteista korkeampi hinta? Haluaisin mielelläni kuulla, miten te tämän näette. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę naszych... Kiitos. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron asiantuntijoille. Kaksi minuuttia per henkilö, olkaa hyvä. Ähm, also ganz als erstes möchte ich Ihan ensimmäisenä haluaisin korjata nämä luvut. Meillä on siis 80 lehmää, lypsävää lehmää ja meillä on 105 hehtaaria viljelyalaa. Itävallassa keskiarvo on 16 lehmää. Sitten vielä eläinten terveys ja laiduntaminen, pääsy laitumelle. Meillä Itävallassa yleensä on pikemminkin korkeampi standardi kuin EU-ssa kokonaisuutena, ihan jo sitäkin kautta, että olemme harrastaneet luomuviljelyä jo hyvin pitkään. Ja sitten toisaalta meillä on hyvin pieniä rakenteita ja siksi meidän on ikään kuin positioitava itsemme markkinoille vielä korkeammilla tasoisilla elintarvikkeilla. Ja eh, me pyrimme eh, tavallaan vielä hiukan korkeampiin standardeihin kuin muualla. Esimerkiksi laiduntamisen kautta laidun, laidun, ja sitten kokonaismarkki, tilanteen huomioon ottaen pyrimme tässä pysymään muiden EU-maiden keltassa. Sitten vielä kysymykseen, milloin on oikea aika siirtyä sataprosenttisesti luomutuotantoon ja edellyttää sitä. Minä en usko, että tärkein kysymys on ajankohta. Ajankohta on silloin, kun markkinat ovat päässeet tilanteeseen, jossa me maataloustuottajat voimme elää äh, luomutuotteita tuottamalla. Kiitos. Kiitos, jalka hyvä. Kiitos. Täällä on paljon oikein mielenkiintoisia kysymyksiä. Pyrin taas puhumaan tiiviisti, mitä tulee näihin sekatiloihin, niin on selvää, että kyse ei ole niinkään aikajaksosta ja kestosta. Me haluamme auttaa luomutiloja siihen suuntaan, että ne olisivat 100 prosenttia luomutiloja. Tämä on selkeämpää, mutta on kuitenkin teknisiä tuotanto- ja markkinointisyitä, joiden takia ei pystytä 100 prosenttiseen luomutiloon. Tämä esimerkiksi mehiläisten hoidon alalla, jos tuotetaan hunajaa, niin jos ei pystytä eh, tarkkaan eh, täsmentämään mehiläisten likma aluetta. Jos tässä on vieressä esimerkiksi joku tehdas, niin ei pystytä saamaan tällaista sertifikaattia. Jos ajatellaan vaikkapa sokeri juurikas tuotantoa, niin meillä Ranskassa ei ole yhtä pitkälle edistyneitä kuin muualla, mutta meillä ei pystytä siirtymään tähän tuotantoon ja näitä tuotteita myymään, koska tämä ei onnistu ja tämä on kuitenkin eh, paljon lisäarvoa tuova tuotantoala. Ja sitten on kysymykset, jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin. Tämä menee asetuksen ulkopuolelle. Tämä on tällainen laajempi keskustelu, joka kiinnostaa. Aihe on vaikea, sillä jopa luomutuotannossa on sellaisia käytäntöjä, jotka ikään kuin pakosta tulevat käyttöön, vaikkapa kastraatio kun halutaan laadukasta lihaa kolmannelle vuotiaista eläimistä, niin eh, kastraatio on paikalla, vaikka muuten tuotanto on luomua. Ja jos nyt tulisi tällainen kielto, niin tämä olisi meille hiukan vaikea asia. Eli ehkä pitäisi vielä vähän tutkia tätä. Puhuin nyt vähän pidempään, mutta äsken puhuin lyhyemmin. Eli toivottavasti voitte tämän hyväksyä. Bardzo proszę. Kiitos ja seuraava puhuja. Gracias. Kiitoksia. Täällä on useita kysymyksiä. Aiemmin sanoin jäämistä, että minun mielestäni kynnysarvo on nolla. Mutta aikaisemmin minulta jäi sanomatta, että onhan meillä sitten näitä transgeenisiä viljelykasveja ne pitäisi kieltää Euroopassa kokonaan, jos haluamme terveellistä luomutuotantoa. On täysin mahdotonta, ettei jäämiä tulisi. Esimerkiksi maissin viljelyssä on melkein mahdotonta, että tällaista kontaminaatiota ei tulisi. Ja se on sitten jo itse maataloustuottajan vastuun ulkopuolella ja vaikutusalueena. Sitten sekatilat sanoin tai ajattelin ennen, että tuotantoyksikön pitäisi olla kokonaan luomu, mutta sitten sitä huomaa, että esimerkiksi minun maassani, kun lampaat laiduntavat, ne saattavat laiduntaa sellaisilla tiloilla, jotka eivät ole luomutiloja, koska siellä on sitten Venäjä maissia, jota ne voivat syödä Joten ehkä tämä ajatukseni siitä sataprosenttisesta luomuviljelystä tai luomutuotannosta ei ehkä olekaan ihan kantavaa, mutta e, puutarhaviljelyssä kyllä olisin e, tässä asiassa ehdoton. Sitten tuontimarkkinoita koskeva kysymys. Siellä raja-arvojen täytyy olla hyvin tiukkoja, muussa tapauksessa syntyy skandaaleja. Rajojen täytyy olla samat kuin EUn sallimat rajat. En tiedä, miten nämä, tämä valvonta ja nämä tarkastukset voidaan järjestää, mutta eiväthän nämä tuontitavaratkaan tule kilo kerrallaan, joten ei se niin kauhean vaikeaa voi olla. Sitten mitä tulee siemeniin, sanoin jo aiemminkin, että Espanjasta on vaikeata löytää sertifioituja siemeniä. Meidän on tilattava ne muista EU-maista. Ei se nyt ole mikään valtava este, mutta ongelma on se, että niitä ei ole testattu sellaisella maaperällä, joka on meidän maaperämme mukainen. Siksi minä ehdottaisin, että säädöksen mukaan nämä luomutuottajat voisivat vaihtaa keskenään siemeniä ja että tutkimusta saataisiin lisää. En tiedä, jäikö jokin kysymys vielä vastaamatta, mutta tässä taisivat olla tärkeimmät. Kiitos oikein paljon. Nämä esitykset olivat kaikki erinomaisia. Kaikki nämä tiedot edesauttavat päätöksen tekoa oikean suuntaisesti, kun asetusta nyt valmistellaan. Ja kaikki muut kysymykset voidaan osoittaa kirjallisesti Haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia asiantuntijoita ja kysyisin lopuksi, onko herra Hoismille jotain sanottaa, mutta ihan lyhyesti, yksi minuutti korkeintaan. Äh, Kiitän kaikkia puhujia tässä kuulemistilaisuudessa. Oli tärkeää, että myös käytännön tasolta kuultiin puheenvuoro ja näkökulmat. Ja uskon, että kritiikki oli aika yhtenevä, eli komission ehdotus on mennyt paljon pidemmälle kuin mikä olisi ollut tarpeen. Ja olemme varmasti kaikki myös samaa mieltä siitä, että emme halua mitään täysuudistusta, vaan olemassa olevan asetuksen kehittämistä edelleen. Vahinko, ettei komissio puhunut tänään, mutta nyt komission pitäisi ehdottomasti ilmoittaa, miten se omaan ehdotuksensa suhtautuu ennen kuin me esitämme omat näkemyksemme. Ja uskon, että jos me todella annamme vastauksia, tai onhan meidän annettavakin luomutuotannon tulevaisuuden kehittämisestä, niin tarvitsemme käytännöllisen asetuksen. Se on kaikille selvä. On toimittava maataloustuottajien mukaisesti, otettava huomioon heidän näkemyksensä tässä ja sanoisin, että komissio ei ole se, joka keksi luomutuotannon, vaan tuottajajärjestöt ja tuottajajärjestöt ovat kehittäneet sitä edelleen myös luomusiemeviljan osalta, eli pitäisi nojata tiukemmin siihen, mitä järjestöt, tuottajajärjestöt asiasta sanovat, miten tätä voidaan eteenpäin kehittää. Sydämelliset kiitokset kaikille, jotka olivat tänään kuulemisessa paikalla, saimme tästä tärkeitä tietoja, ja nyt on kyse parlamentista, neuvostosta ja komissiosta, miten miten ne tähän suhtautuvat. Toivottavasti pääsemme pian tavoitteeseen, yhteiseen näkemykseen, emmekä jätä tätä auki pitkäksi aikaa, sillä jos ala jotakin tarvitsee, sen tekivät täällä kaikki selväksi, niin luotettavuutta, selkeitä puiteehtoja ja politiikkaa, joka tukee tätä alaa eikä estä sitä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos komissiolle siitä, että komissiokin tuli paikalle. Olette kuulleet kaiken sen, mitä täällä on sanottu. Tämä varmasti auttaa johtopäätöksiin pääsemisessä. Ja nyt pieni tekninen tauko ennen kuin aloitamme hetken kuluttua koordinaattorikokouksen. Eli pyytäisin teitä poistumaan täältä kokoussalista. Poistumaan.